Right, good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. Sitä aina tulee vähän kiire, kun tulee tähän, takaisin tähän saliin, mutta olen tyytyväinen, että meillä on nyt täällä paikalla sekä komissaarit Almunia että Barnier osallistumassa tähän julkiseen seminaariin ja toivotan myös muut puhujat tervetulleeksi. Tämän seminaarin myötä parlamentti toivoo voivansa, voivansa myötä vaikuttamaan ähm, keskusteluun, jota käydään talous- ja rahoituskriisin vuoksi laadittujen valtiontuen hakemista koskevien väliaikaisten sääntöjen arviointiin. Kriisihän on tällä hetkellä vielä meneillään. Toisaalta haluamme myös myötävaikuttaa ideoin, jotka liittyvät poistumisstrategioihin, joita on ollut voimassa vuodesta 2008, jotka perustuvat komission neljään tiedonantoon. Tämän kuulemisen jälkeen voitte, jäsenet voivat esittää tarkistuksia kilpailupolitiikkaa koskevaan mietintöön, joka koskee vuotta 2009. Jan Epping on esittelijänä. Sen otsikkoa tullaan my- muuttamaan niin, että se vastaa tämän seminaarin otsikkoa. Tarkistusten jättöpäivä on 7. lokakuuta kello 17, viisi iltapäivällä siis. Kaksi paneelia on tässä kuulemisessa. Ensin molemmat komissaarit keskittyvät komission sääntöjen arviointiin ja sen jälkeen järjestetään toinen paneelikeskustelu, jossa markkinoiden toimijat ja asiantuntijat ähm, antavat arvioitaan. Kummallekin komissaarille annetaan 10 minuuttia puheaikaa, minä olen tiukka, ja sen jälkeen jäsenet saavat esittää kysymyksiä, ja toisen paneelin kullekin puhujalle annetaan viisi minuuttia johdantoa varten. Niin sen jälkeen kuullaan kysymyksiä, niihin kuullaan vastauksia. Ja muistuttaisin niitä, jotka eivät ole tottuneet parlamentaariseen työhön, niin muistan, että meillä on simultaani tulkkaus, joten ei kannata puhua kauhean nopeasti ja tupata viiteen minuuttiin kauheasti tavaraa, koska siitä ei mitään sitten ehkäpä tule. Puhujien CV on jaettu ja jotta kaikki olisi selvään kaikille, niin tämä kuulemistilaisuus, seminaari myös lähetetään internetin kautta niin, että ihmiset kaikkialla voivat reaaliajassa kuulla, mitä me täällä puhumme. Tässä oli kaikki, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa. Ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron komissari Almunialle. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Jos käytän 12 minuuttia, niin toivottavasti olette myötämielinen, koska valtion tukiinhan liittyy valtavia määriä rahaa, on liittynyt viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana. Haluaisin näiden 12 luvallanne minuutin aikana kertoa teille ensinnäkin siitä, mitä olemme tehneet tämän kauden aikana sen jälkeen, kun Lehman Brothers kaatui, mitä on tehty rahoitussektorin ja sitten näiden väliaikaisten tilapäisten tukien osalta. Rahoitussektorilla sitten vuoden 2008 lokakuun, eli heti Lehman Brothersin jälkeen, olemme käyneet artiklaa 173 b Kyse on poikkeuksellinen oikeusperusta joka koskee poikkeuksellisia tukia, joita voidaan käyttää poikkeuksellisessa tapauksessa. Tätä oikeusperustaa käytettiin ensimmäistä kertaa kaikkialla EU-ssa yhtä aikaa. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun kävimme tätä, käytimme tätä oikeusperustaa. Silloin artiklojen, Rooman sopimuksen artiklojen numerot olivat eri kuin nyt Lissabonin sopimuksen, mutta sitä käytettiin koska koko rahoitusjärjestelmä kohtasi järkyttävän systeemisen riskin, ja tämä saattoi vaikuttaa vakavasti koko talouteen. Komissio on nyt sitten kehittänyt mahdollisuuksia käyttää tätä poikkeuksellista oikeusperustaa. Sen pohjalta se on antanut neljä tiedonantoa. Ensinnäkin lokakuussa 2008 ähm, jo tiedonannon, joka koski tasaista pelikenttää markkinoilla. Joulukuussa 2008 me hyväksyimme toisen tiedonannon, joka koski ähm, rekapitalisointia. Halusimme palauttaa sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistivat sen, että voisimme antaa äh, tukia minimimäärä niin, että kilpailu ei vääristyisi. Helmikuussa 2009 me hyväksyimme kolmannen äm, tiedonannon äh, huonojen varojen käsittelyyn liittyen. Ja sitten heinäkuussa 2009 äh, restrukturointi aiheesta. Mitä me halusimme saavuttaa tämän, tämän paketin myötä, joka liittyy näihin poikkeuksellisiin puitteisiin? No, tietysti rahoitusvakaus oli olennainen tavoite. Toiseksi tasainen pelikenttä, jotta voitaisiin välttää sisämarkkinoiden fragmentoitumista ja tällainen fragmentaation riski oli sellainen, eh, johtui siitä, että kansalliset hallitukset käyttivät suuren määrän kansallista rahaa. Ja kolmanneksi tarkoitus tarkoituksemme oli restrukturoida niitä instituutioita, jotka saivat julkista tukea, koska me halusimme pitkällä tähtäyksellä siinä vaiheessa, kun kriisi loppuisi, halusimme terveen ja kilpailukykyisen pankkijärjestelmän. Käytimme kaikkia näitä mahdollisuuksia hyväksemme ja hallitukset olivat luvanneet kahdeksan, siis lokakuusta 2008 aina vuoteen 2009 elokuuhun kaiken kaikkiaan 4 triljoonaa, 4,96 triljoonaa, 39 prosenttia, lähes 30 prosenttia valtion takuina, 4,4 prosenttia pääomaa ruiskeina, julkista rahaa siis, ja sitten pienempiä määriä rahaa arvoltaan alentuneiden omaisuuserien osalta. Kaikkea tätä rahaa ei kuitenkaan jouduttu käyttämään. Lokakuussa 2008 elokuun 2009 välillä käytettiin vähemmän rahaa. Se viime, viimeisimpien lukujen mukaan kattoi noin 17 prosenttia BKTstä, joten vähemmän kuin puolet siitä määrästä, joka oli luvattu kansallisiin kansallisten järjestelmien mukaisesti. Nämä kansalliset järjestelmät, niitä oli 15, ne liittyivät siis pääomapohjan vahvistamiseen. Yhdeksän niistä on edelleen paikallaan. Piakkoin tulee olemaan kahdeksan näitä maita, koska Suomi on ilmoittanut, että pääoma pohjan vahvistamisjärjestelmät tullaan lopettamaan. Ja Saksassa ja Irlannissa nämä ohjelmat ovat jo erääntyneet, mutta mitä arvoltaan alentuneisiin omaisuuseriin tulee, nämä ohjelmat ovat vielä jäljellä. Sitten on kuusi ohjelmaa, jotka liittyvät pankkien likviditeettiin. Viisi on edelleen paikalla ja 21 takuuohjelmaa, 12 niistä on uudistettu. Niitä jatketaan 31. joulukuuta 2010 saakka ja luultavasti aika monet näistä 12 jäsenvaltion ohjelmasta eh, niitä todennäköisesti jatketaan vuoteen 2011, nähtäväksi jää. No, samanaikaisesti olemme myös analysoineet ja eh, suorittaneet lupamenettelyjä kansallisten ohjelmien osalta, ja me olemme pohtineet yksittäisiä päätöksiä. Kaiken kaikkiaan 44 tällaista pelastusavustuspakettia on toistaiseksi hyväksytty. 27 niistä on jo saatu päätökseen, siis tehty lopullinen päätös. 33 oli se, olivat sellaisia, että, siis 27 olivat sellaisia, että äm, <clears throat> tulos oli myönteinen yhdessä tapauksessa, yhden portugalilaisen pankin tapauksessa päätös oli kielteinen kun ajatellaan tätä avustusta. Joten 27 tapausta on saanut lopullisen päätöksen ja 17 vielä pohditaan. Tällä hetkellä pöydällämme on 27 yksittäistä tapausta siis. Kaikkein tärkeimmät ongelmat, jos katsotaan nyt kaiken kaikkiaan tätä kokonaiskuvaa, kaikkia niitä ongelmia, joita edelleenkin joudumme analysoimaan, kaikkein ongelmallisimpia ovat tämä Irlannin tapaus, te varmasti kaikki tunnette tapa, tapauksen, myös Kreikan tapaus ja EUn IMFn rahoitusohjelma Kreikkaa varten. Sehän hyväksyttiin muutama kuukausi sitten. Tällä hetkellä on säädös, joka koskee 10 miljardin euron suuruista vakausrahastoa. Se liittyy siihen mahdollisuuteen, että Kreikassa, ja mikäli tarpeen on, voidaan auttaa pankkeja. Meillä on myös Saksan ongelmia, Landensbankkeneiden osalta analysoimme vieläkin kolmea tapausta. Ja kahdessa näistä kolmesta tapauksesta mm, neuvottelut tulevat olemaan erittäin vaikeat, jotta voimme tehdä restrukturointipäätökset. Niin ikään sellaiset suuret pankit kuten IPO Real Estate siihen liittyy 173 miljardin edestä varoja. Ja tulevaisuudessa eteen tulee muitakin vastaavia tapauksia. Ne liittyvät sellaisiin pankkeihin ja rahoitusinstituutioihin, jotka tulevat tarvitsemaan uusia pääomaruiskeita – tämänhetkisten ja tulevien stressitestien vuoksi. Tämä pätee muun muassa espanjalaisiin pankkeihin, joten edelleen meillä on paljon työtä edessämme. Kun tämä rahoituspaketti uudistetaan, niin me arvioimme sitä, kuinka voidaan sopeuttaa yhden näistä neljästä tiedonannosta, eli tämän restrukturointi tiedonannon. Sehän tulee erääntymään, jos sitä ei pitkitetä, niin tämän vuoden lopussa. Me pohdimme sitä, että sitä olisi ehkä syytä jatkaa aivan poikkeuksellisin ehdoin rahoitusinstituutioiden uudistamiseksi. Mutta pikkuhiljaa meidän täytyy tiukentaa ehtoja. Toivoisimme, että tulevina vuosina ensi vuonna voisimme peräänkuuluttaa yksi, yksilöllistä vastuuta miltä tahansa rahoitusinstituutiolta, joka saa rakenneuudistusrahaa tukea. Joten tällainen vähittäinen kriisistä poistuminen jatkuu. Sehän alkoi jo heinäkuussa takuuohjelman myötä. Ja tällä hetkellä tiukennamme ehtoja myös rahoituslaitosten rakenneuudistusohjelman osalta. Ja samanaikaisesti olen pyytänyt, pyytänyt osastoani työstämään uusia pelastus- ja rakenneuudistussuuntaviivoja uutta tulevaa tilannetta silmällä pitäen. Ja toivon, että nämä uudet pelastus- ja rakenneuudistussuuntaviivat, jotka laaditaan rahoituslaitoksia varten, olisivat voimassa ensimmäinen ensimmäistä 2012 alkaen. Mitä sitten tulee muihin talouden osiin? Mehän hyväksyimme nämä tilapäiset säännöt lokakuussa 2008. Nyt me tulemme uudistamaan toimia, joihin liittyy muun muassa ehto, jonka myötä per yritys lainan määrä on maksimissaan 5000 euroa ja tulemme myös ottamaan käyttöön uusia lyhyitä vienti, lyhyisiin vientiluottoihin liittyviä sääntöjä. Me olemme kaiken kaikkiaan hyväksyneet 81 ohjelmaa, 23, jotka liittyvät 5000 euron ehdottomiin tukiin yrityksille, 15 takuuohjelmaa 13 jäsenvaltiossa, kahdeksan lainaohjelmaa, viisi ohjelmaa, joiden myötä voidaan antaa muun muassa vihreitä tuotteita ja niitä valmistavia yrityksiä varten mm, niiden osalta korkojen alennuksia ja niin edespäin. Niin edespäin. Lokakuun 2008 jälkeen ja ennen elokuuta 2009 olen jo saanut 27 jäsenvaltiolta tietoja, jotka liittyvät 185 miljardin euron apupaketin hyväksymiseen, mutta vain 21 miljardia on toistaiseksi maksettu. Tällä hetkellä keskustelemme näiden tilapäisten puitteiden lopettamista. Tämän ohjelmanhan oli tarkoitus loppua tämän vuoden lopussa. Emme ole vielä meillä ei ole vielä mahdollista poistaa tyystin näitä tilapäisiä ohjelmia, tilapäisiä tukia. Uskoisin, ja olen itsekin ehdottanut tätä jäsenvaltioille, uskoisin, että ne 500 000 euroa, joita olisi mahdollista käyttää, niin niiden tulisi, tämän mahdollisuuden tulisi loppua, mutta tiettyjä toimia voidaan vielä ulottaa tuleviinkin vuosiin niin, että ohje- ehdot ovat kuitenkin tiukemmat. Ehkäpä tuet vihreitä tuotteita varten, vaikka niitä ei käytännössä vielä olisi käytettykään kaikissa jäsenvaltioissa, vain muutamathan ovat niitä käyttäneet, koska olosuhteet eivät ole kovinkaan erilaisia kuin ne ehdot, jotka ovat mahdollistaneet ympäristö ja hyvä puheenjohtaja, minä lopetan ihan kohta. Ajattelen, että nyt ehdottaisin jäsenvaltioille ja haluaisin mielelläni kuulla reaktioita teiltä ja jäsenvaltiolta ennen kuin hyväksymme tämän päätöksen, että nämä suuntaviivat muutettaisiin pysyviksi niin, että kyseeseen tulisivat vihreiden tuotteiden osalta esimerkiksi lyhytaikaiset vientituot, etc. Äh, tässähän on pelissä aika paljon veronmaksajan rahaa. Suurin osa äh, julkisesta rahastahan on tässä vaiheessa käytetty nimenomaan rahoitussektoriin, julkiseen rahoitussektoriin. Ei ole mikään pikkusumma kyseessä. Ähm, pikkuhiljaa meidän täytyy äh, lopettaa nämä avustusohjelmat. Ei kuitenkaan täysin, mutta pikkuhiljaa. Joka tapauksessa, kun annamme luvan erilaisille tukiohjelmille, niin meidän täytyy aina myös laskeskella tällaisen suuren julkisen rahan käytön riskejä, minkälaisia riskejä sillä on talouksellemme, ja meidän täytyy myös välttää sisämarkkinoiden fragmentoituminen ja täytyy myös pitää huoli siitä, että mitä mahdollisimman paljon tasainen pelikenttä säilyy. Ja tällä tavalla me voimme parantaa niin kilpailukykyä kuin dynamismia ja samalla voimme avittaa jäsenvaltioidemme hankalaa tilannetta. Kiitos. Uh, Commissioner, I'll move straight on to... Kiitos komission jäsen ja sitten komission jäsen Barnier saa puheenvuoron, olkaa hyvä. President, Kiitos puheenjohtaja, hyvää päivää teille kaikille. Ja kiitos siitä, että te kutsuitte kollegani ja minut tänne paikalle. Olette esittäneet hyviä kysymyksiä ja tämä on nyt oikea hetki tällä hetkellä pystyä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla niihin. Miksi sanoit että nämä ovat oikeita kysymyksiä? No siksi, että meidän pitää tollekin ottaa oppia kaikista siitä, mitä kahden viime vuoden aikana on tapahtunut. Tämä analyysi, mitä tässä äh, valiokunnassa teette, hyvä puheenjohtaja, on todella tärkeä. Tämä on siis oikea hetki sen takia, että nyt on vähän äh, paradoksaalisia mahdollisuuksia oli, että jatkettaisiin business as usual tapaan, ikään kuin mitä olisi tapahtunut. Ja sitten toisaalta, niin kuin eh, Almoni äsken sanoi, että jatkettaisiin loputtomiin näitä erilaisia ohjelmia. Ja minä haluaisinkin nyt siis puhua tällä hetkellä siitä, mikä on markkinatilanne juuri nyt. Ja sitten toisaalta, miten toteutusta toimista on hyödytty ja sen jälkeen, mitä nyt on tarkoitus tehdä, jotta voitaisiin ennalta ehkäistä se, että valtio joutuisi taas kalliisti puuttumaan asioihin. Tässä kriisissä Joakinan monia puhui juuri valtion tuista. En palaa enää tähän asiaan. Nyt haluaisin kysyä, voidaanko tästä kriisistä jo puhua ikään kuin menneenä. Tietysti on syytä optimismiin, kasvu alkaa taas kiihtyä jollain rahoitusmarkkinoilla tilanne palaa normaaliin ja on jopa voittoja, suuriakin voittoja tarjolla. Eli vaikuttaa siltä, että tässä ollaan menossa taas parempaan suuntaan. Eli jatketaan ikään kuin mitä ei olisi tapahtunut. Minä haluaisin tässä kuitenkin olla vähän varovaisempi ja pragmaattinen. Se unohtaa, että finanssimarkkinat ovat kovin ailahtelevia ja myös erityismarkkinat, kuten eh, raaka-ainemarkkinat jos ajatellaan esimerkiksi maatalousraka-aineita. Ja sitten euroalueella ollaan vielä huonossa kunnossa. Ja jos katsotaan Irlannin äskettäisiä toimia, niin kaikkia tervehtytämistoimia ei ole vielä tehty. Ja sitten jos katsotaan kansalaisten kannalta, tässä on paljon vaikutuksia heihin ja työttömyys on lisääntynyt. Mistä tuntuu, että kriisistä ei voida nyt irtaantua samalla tavalla kuin siihen tultiin mukaan. Tilanne on vielä hankala. Meidän on oltava avoimempia, riskejä on analysoitava paremmin ja tarvitaan selkeitä vastuun jakoja, jotta voidaan ennaltaehkäistä tulevia kriisejä. Tämä ensimmäinen kommentti siis. Ja toisena kohtana tämän kriisiin liittyen voisin sanoa Hoakinin tavoin, että Euroopan unioni on osannut nyt ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan välttyä kaikkein pahimmalta. Ja tässä, kun itse kampanjoin eurovaaleihin, sain sellaisen vaikutelman, että Euroopan unioni oli kyennyt suojamaan kansalaisia kriisiltä ja että nyt on parempi kriisitilanteessa olla yhdessä, kun kaikki toimivat erikseen omalla tahollaan. Mitä tulee sitten pelastussuunnitelmaan, tällä on pystytty välttymään suurelta kriisiltä. Haluaisin muistuttaa, että vaikka säännöt olivat tehneet mahdottomaksi kaikkien hurimpien riskien ottamisen, niin kuin Yhdysvalloissa on voitu havaita, jos ajatellaan Yhdysvaltain kiinteistömarkkinoita. Mutta samanaikaisesti valvojat eivät pystyneet välttämään sitä, että riskit kumuloituivat ja epätasapaino lisääntyi. Nyt on siis tärkeää ehkäistä se, että nämä ongelmat tarttuisivat yhdeltä osalta toiselle. Ja tämä on hyvin tärkeää. Tähän on nyt ryhdyttävä, on mietittävä tulevaisuutta, on tehtävä selväksi kaikille, että Eurooppa haluaa myös ennaltaehkäistä tulevia kriisejä, ei toimita vain hätätilanteessa ja estettäisiin kriisin toistuminen. Kaikkiaan tiedämme, että julkinen talous ei pystyisi kestämään uutta tällaista kriisiä, ei sen enempää kuin julkinen mielipidekään. Ja näin pääsinkin kolmanteen kohtaan, niin tarvitaan perustavanlaatuinen finanssialan uudistus. Tämä on ainoa tie eteenpäin, näin sanoin jo 13. tammikuuta. Nyt ei pidä antaa vain sellaista vaikutelmaa, että tehdään uudistuksia sillä kriisikään ei ollut ainoastaan teeskentelyä, vaan todellista totta. Ja minä haluaisin nyt sitten kertoa neljästä aihealueesta, jolla komissio kovasti työskenteli, jotta voitaisiin välttyä siltä, että tähän tilanteeseen taas jouduttaisiin. Ensinnäkin valvontajärjestelmän uudistaminen Euroopassa, jotta voitaisiin valvoa tehokkaammin. Haluaisin mainita sen, että tämä valvonta paketti, joka on saatu aikaiseksi, sillä pyritään estämään rajat ylittävien laitosten ongelmat. Tässä parlamentin rooli on ollut tärkeä ja on hyvin oleellista, että näitä välineitä jatkossa todellakin käytetään, erityisesti silloin, jos markkinoille tulee jännitteitä. Ja näinhän on juuri esitetty lyhyeksi myymisen liittyvän esityksen yhteydessä, jos ajatellaan artiklaa 6, ESMA-asetuksesta, niin siinä on tärkeitä aspekteja. Minä haluaisin korostaa kahta seikkaa, pankkien parempaa valvontaa, erityisesti suurien pankkien valvontaa ja sitten systeemisten riskien valvontaa. Meidän on varmistettava, että systeemisen riskin komitean suositukset todellakin huomioidaan ja ECOFin neuvostossa perjantaina muistutin ja teidän puheenjohtajanne siellä paikalla muistutin, että Amerikkalainen systeemiriskikomitea kokoontui ensimmäistä kertaa perjantaina, eli me toimimme tässä melko lailla samanaikaisesti heidän kanssaan. Tämä valvontajärjestelmä on tarpeellinen, mutta se ei kuitenkaan ole riittävä, että voitaisiin taata se, että finanssijärjestelmä toimii hyvin. Tämä oli tärkeää, mutta tämä ei kuitenkaan ole riittävää. Ja sitten tämän finanssijärjestelmän oikeanlainen pääomapohja. Tämä on toinen asia, jossa on edistytty Baselin sopimuksen jälkeen omiin varoihin liittyen. Minä aion tehdä teille ehdotuksen tämän sopimuksen transponoinnista ensi vuoden alussa. Tästä pystytään keskustelemaan montakin kertaa. Otmar Karas on laatinut mietinnön asiaan liittyen. Haluaisin nyt kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Basilin sopimus antaa mahdollisuudet täytäntöönpanolle sillä tavoin, että tämä ei olisi liian raskasta finanssijärjestelmälle. Me olemme hyvin tarkkaan tutkimassa mikro- ja makrotaloudellisia vaikutuksia, jotta säätely saadaan oikein tehtyä. Pitää myös ottaa huomioon EU spesifit piirteet. Ja kolmas asia, jos ajatellaan uudistuksen tulevaisuuden osalta, tarvitaan säännöllisiä stressitestejä, jotka liittyvät pankkien toimintaan. Me olemme suorittaneet nämä stressitestit ja tulokset on julkistettu. Ne ovat hyviä välineitä, ne ovat tehokkaita. Tämä harjoitus tehtiin hyvin laajalti ja tehtiin hyvää yhteistyötä Euroopan keskuspankin kanssa ja kansallisten valvontatahojen kanssa. Tämä pitää jatkossa vielä toistaa. Neljäs ehto, kriisinhallintavälineet. Kukin näistä välineistä tarvitsee omanlaisensa työkalupakin. Komissio aikoo esittää lokakuun puolessa välissä tiedonannon tähän liittyen. Haluaisin muistuttaa joistain periaatteista, jotka sieltä löytyvät. On varmistettava johdon toimesta, että pystytään valmistautumaan kriiseihin ja tarvitaan oikeanlaiset välineet, kun ryhdytään toimiin, on pyrittävä nopeasti ryhtyä toimiin silloin, kun pankki ei pysty toimimaan ja tarvitaan myös julkisia selviä toimintamahdollisuuksia. Ja neljäs kohta, joka täältä löytyy, on, että eri sidonnaisryhmät pitää sidosryhmät pitää ottaa mukaan, myös osakkeen haltijat. Ja tässä mielessä on tärkeää, että pankit otetaan myös mukaan. Ja siksi tältä työkalupakista löytyy myös mainita pankeista, jottei veronmaksaja joutuisi ensilinjalle, että voitaisiin mahdollisimman nopeasti ryhtyä toimiin. Ja viidenneksi eurooppalaisten puitteiden on annettava mahdollisuus sille, että pystytään hyvin hallinnoida pankkeja. Tehän tiedätte, että puolessa maissa tilanne on sellainen, että pankit kuuluvat muiden maiden pankeille. Eli nyt on katsottava, miten kulut jaetaan. Ja on varmistettava, että kaikkien oikeudet on etukäteen hyvin ta- ta- taattava. Tällä tavalla pyritään ennalta ehkäisemään kriisejä pankkialalle. Haluaisin sanoa, että tässä kyllä edistytään, vaikka yksimielisyyttä ei tällä hetkellä ole vielä saatu aikaiseksi, mutta kuitenkin valtiovarainministerien keskineuvostossa on edistystä tapahtunut. Eli lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä tärkeää työtä, mitä kollega Hogenal monia on tehty. Näin on pystytty välttymään kaikkein pahimmalta. Meillä on nyt vältetty kilpailun vääristymiä ja moni pankki on joutunut tekemään suoria rakenneuudistuksia ja aivan varmasti pystytään myös varmistamaan se, että kriisistä päästään ulos oikeaan tahtiin ja pitää huomioida veronmaksajat ja säästäjät. Aina tulee halvemmaksi ehkäistä ennalta kuin korjata jälkeenpäin ja pitää myös tehdä selväksi, millä tavoin ongelmat on hoidettava erityisesti silloin, kun pankille tulee suuria ongelmia. Me tarvitsemme terveet eurooppalaiset markkinat, sellaiset, joilla pankit eivät tarvitse valtion tukia eikä minkäänlaisia avustuksia. Tähän pyrimme yhdessä teidän kanssanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt siirrymme keskusteluvaiheeseen. Olemme tässä hiukan myöhässä ja minulla on jo aika pitkä lista puheenvuoron pyytäjistä. Luettele nyt kaikki. Tia Magao, Philippe Lamberts, Mario Borghese, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antolin Sanchez Presedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else... Onko muita puheenvuoron pyytäjiä? Jos haluatte esittää kysymyksiä, komissaarelle, niin käsi ylös nyt. Ei näytä siltä. Lista sulkeutuu siis. Ahaa, edustaja Simon vielä pyysi puheenvuoroa. Nyt suljen listan. Ja puhukaa maksimissaan minuutin ja kertokaa kummalle komissaarille osoitatte kysymyksenne. Annan puheenvuoroja kolmen ryppäissä ja sitten kuullaan vastaukset, joten jos ei olet ensimmäinen. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Yksi minuutti kysymyksilleni. Onko nyt huomioitu finanssijärjestelmän vakausperiaatteet ja pyritty edistämään pankkien uudelleen järjestelyä? Täällä on saatu lukuja kuulla, mutta ei kvalitatiivisia kommentteja siitä, mitä on tapahtunut. Kyse ei ole nyt niinkään pankkien tilanteesta, vaan siitä, saadaanko luottoa vai eikö yrityksille ja perheille, mikä on tilanne. Ja sitten komission sen Almunia sanoi, että tässä tullaan muuttamaan joitain periaatteita ja sääntöjä aikaisempiin kehyksiin verrattuna, mikä tässä ei ole toiminut ja mitä pitää muuttaa. Kaksi komissaaria tässä työskentelevät tämän u- rakenne puitteissa tekevätkö työtä yhdessä vai erikseen. Ja sitten me olemme hyväksyneet kriisin hallintajärjestelmän, mutta se, että lokakuussa annetaan tiedonanto ja toukokuussa annetaan lisää tietoa. Tämä on liian myöhään. Irlannissa on tapahtunut kaikenlaista ja IMFssäkin. Ja sitten lopuksi haluaisin tietää, milloin kriisistä päästään pois ja milloin väliaikaisista tuista voidaan luopua, milloin sotatila loppuu ja päästään taas rauhan aikaan. Kiitos. Philippe. Uh, thank you, Chair. Euh, oh. euh, Puhun ranskaa, niin Almunialle. Te puhuitte valtion tuista ja tiedätte, että tämä on sellainen asia, johon puhutaan. EKP on myös omaksunut valtaisen määrän poikkeustoimia, jotka liittyvät val- valtioiden tukeen. Nyt haluaisin tietää, että teidän mukaanne, missä määrin EKPn omaksumat toimet voivat muodostaa kilpailun vääristymää? Mm, toinen kysymys teidän osastonne, ja tämä koskee myös Barnieria, ovatko teidän osastonne tehneet arvion siitä, että mikä lopulta tulisi olemaan kaikkien näiden operaatioiden nettokustannus? tietyt operaatiot tietysti ovat olleet tuottoisia ö, valtioille, toiset taas eivät. Eli mikä on lopputase? Onko teillä, oletteko seuranneet jonkin verran, että miten asiat ovat edenneet, jotta loppujen lopuksi voitte määrittää, että mikä on näiden toimien nettohyöty? Sitten Barnier, te puhuitte stressitesteistä. Tänään iltapäivällä on kuultu, että Allied Irish Bank oli menestys, menestynyt stressitestissä ja minua hiukan askarruttaa tämä teidän tilanneanalyysinne, koska mitä järkeä on tehdä näitä stressitestejä jos niistä ei sitten loppujen lopuksi ole kauheasti hyötyä. Ja sitten Basel 3. Meitä hiukan huolettaa siirtymävaihe ja haluaisinkin tietää, oletteko yhtä mieltä siitä, että mikä tahansa siirtymäkausi onkaan, niin siihen täytyy liittää tiukat ehdot, joita pankkien täytyy noudattaa esimerkiksi osinkojen ja bonusten jakamisen suhteen. Kiitos. Right, I'm, um, um, this isn't a com- niin tässä ei nyt ole kilpailu, <laughs> kilpailu, kyseessä kilpailu siitä, kuinka monta kysymystä saa tungettua minuuttiin. Joten älkää, hyvät ihmiset, tehkö noin. Sitten seuraava puhuja, Borgesio. Grazie Presidente, io sarò molto sintetico. Eh, nel... Kiitos puheenjohtaja, minä puhun lyhyesti. Näiden eri ratkaisumallejen valossa, joita tässä on esitetty, jotta valtion velkaantuminen voitaisiin estää, professori Akus esittää erikoisvaihtoehdon nimittäin, että tärkeä osa valtion velasta voitaisiin siirtää keskuspankin budjettiin. Tämä silloin tavallaan niin kuin monetarisoisi tämä valtiovelan. Minun kysymykseni olisikin, voiko keskuspankki ottaa osa valtiovelasta ikään kuin ja nollata se, nollata sen sillä edulla, että sitten laskusta tulisi pienempi, joka Euroopan veromaksajille kuuluu. Ja toinen lyhyt kysymys. USA haluaa, että Kiinan valuutta revalvoitaisiin, jotta, koko, jotta se olisi kilpailumukaisessa tilanteessa. Oikoko EU ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tämä epäreilu kilpailu, jota sitä vastustettaisiin, koska semminkin, kun tämä liittyy tämä USA aktiiviseen, äh, aggressiiviseen valuuttapolitiikkaan. Thank you very much. I will try to be as... Kiitos. Yritän olla yhtä pikainen kuin ne, jotka esittivät tiukkoja kysymyksiä yhdessä minuutissa. Uh, Respetamos los principios, sí, claro. Garcia Margallolle tietysti me toimimme näiden periaatteiden mukaisesti. Eli huomioimme sen, kuinka suuria ongelmia finanssivakaudelle on olemassa ollut tähän asti ja yhä vielä. Me olemme toimineet niiden periaatteiden mukaisesti, että siis on normaalia, että voidaan epäonnistua. Me olemme inhimillisiä, myös komissaarit ovat inhimillisiä olentoja. jos komissio lähtisi puhumaan kansallisista ohjelmista ja tapauskohtaisista toiminnasta, niin tilanne olisi sitten sellainen, että meillä olisi sisämarkkinat, jotka eivät toimisi ollenkaan niin, että jäsenvaltiot ovat panostaneet suuria resurssimääriä ja ottaneet suuria riskejä kansalaisten nimissä tämä taso olisi kovin korkea ja kaikki tämä vääristäisi kilpailua todella suuresti ja olisi sellaisia tilanteita, että pankot, pankit, jotka eivät ole elinkelpoisia, toimisivat markkinoilla, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta mitään, mikään näistä ei ole kuitenkaan toteutunut ainakaan tällaista ei pystytä havaitsemaan. Tämä komission ansiosta luottoa annetaan. On olemassa lukuja, jotka osoittavat, että nyt ollaan aloittamassa elpyminen, mutta kuten kaikki tietävät, tarvitaan pankkeja, jotka on tervehdytetty ja toisaalta on oltava sellaisia odotuksia, että riskin todennäköisyys, todennäköisyys ja sitähän aina on kriisin aikana enemmän, ja että se nyt palaisi normaalitasolle. Ja sitten toisaalta tarvitaan myös luottoa, niin kuin pankkiirit aina sanovat. Minä itse en ole pankkiiri. Minulla pankit sanovat, että minulta pyytävät luottoa sellaiset, joille ei sitä voida antaa siksi, että he eivät ole maksukykyisiä. Ja minä haluaisin antaa rahaa niille, jotka eivät tule luokseni, sanoi pankkiiri siis. Tällainen on tilanne tällä hetkellä, vaikka on jo nähtävissä epimisen merkkejä. Ja sitten mitä tulee ajoituksesta, niin 2011 tarkoitus olisi, että voitaisiin kahdessa vuodessa poistaa 500 000 avustus eri yrityksiltä. Tässä toimitaan valtiontukisääntöjen mukaisesti ja sitten pidetään yllä se, että voitaisiin tukea, antaa takauksia tai lainoja yrityksille, jos katsotaan korkoja markkinoille, niin tässä ei ole kovinkaan suuria eroja, mutta meistä tuntuu, että koska luottotilanne ei ole vielä täysin normaalissa, niin jatkamme näitä. Ja sitten puhutaan siitä, kannattaako vielä pitää yllä sellaista kohtaa, jota ei oikein käytetty. Kyseessä on vihreät tuotteet. Me haluaisimme, että voitaisiin pitää yllä näitä tällaisia toimintoja, myös ventiluottoja, ja sitten toisaalta 2011 jäljellä jäävät toimet kohdistuisivat PK-yrityksiin. Hehän, nehän ovat saaneet niistä niiden myös etua. Komissaari Barnierin kanssa ja Markkeen pääosaston kanssa teemme oikein hyvää yhteistyötä. Ei tässä ole mitään ongelmia. Päinvastoin on paljon yhteistyöhalukkuutta ja aivan sama pätee myös kollega Olli Reeniin ja myös pääosasta Nekfiniin ja sitä tunnenkin jonkun verran edellisen elämäni jälkeen. Ja koska kriisi loppuun on tästä, pitäisi järjestää, järjestää eri kuuleminen tässä. Lammasta ollaan pääsemässä irti, mutta ei kuitenkaan kriisistä. Tässä on vielä vaikea tilanne. Ja sitten Ralambert, minä en usko, että keskuspankin erityisehtoja voidaan pitää valtion apuna. Ei tämä ei ole valtion apua, jos komissio tai joku muu pyrkii lähteä toimimaan ja ottamaan kantaa EKPn toimintaan, niin tämä olisi kaikkein huonoin mahdollinen toimintatapaus, toimintatapa. Eli se, miten EKP on kriisin yhteydessä toiminut, ja tästä puhutaan taas huomenna, miten siellä jatketaan. Kaikki tämä liittyy EKPn riippumattomuuteen. Ja sitten jos ajatellaan kriisin hintaa, no nyt on vielä liian varhaista sitä laskea, on olemassa paljon takauksia, pitää vielä katsoa, käytetäänkö niitä vai ei ja kuinka paljon. Meillä on myös näitä julkisen pääoman ruiskeita ja toivottavasti ne jossain vaiheessa taas palautetaan markkinoille. Saadaan nähdä vielä, kuinka paljon valtiot tästä voivat saada. Ei nyt ole varasta sanoa, mikä kriisin hinnaksi tulee. Tiedetään, että on ollut riskejä kansalaisten veronmaksajien rahaan liittyen ja se liittyy pankkikriisiin ja pankkikriisin hyvään siitä ulos pääsyyn. Kuten sanoin, kyseessä on valtava rahamäärä, mutta on liian varhaista nyt vielä sanoa, voitetaanko vai hävitäänkö lopun lopuksi. 90-luvulla on esimerkkejä siitä, että on lopulta voittanut rahaa. Se on riskeerannut veronmaksajan rahoja, mutta lopulta voitti. Ja sitten täällä on mainittu eräitä seikkoja. Allied Irish Bank ei ole vaikeuksessa oleva pankki, vaan se on pankki, joka on löytänyt vielä ratkaisuja. Anglo-Irish on se pankki, joka on vaikeuksissa, ei Allied Irish Bank. Ja sitten tämä julkisen velan lähettäminen keskuspankille ei tämä ole mikään hyvä ratkaisu. Tämä on ihan vääränlainen ratkaisu kaikista näkökulmista. Ja lopuksi niin haluaisin vielä tähän viimeisen kohtaan vastata. Minä sanoin, puhun vain osasta, en koko kokonaisuudessaan. Niin näin EKP juuri tekee ja siellä ollaan tästä päättämässä. Eli että ostettaisiin joukkovelkakirjoja tietyiltä euroalueen jäsenvaltioilta, jos tämä on tarpeen ja lehdistön antamien tietojen mukaan ollaan ostamassa Kreikan, Portugalin ja Irlannin valtion velkaa. Ja mikä on korkotaso? No tämä on EKBn asia. Teidän pitää kysyä Trisheltä tätä, jos hän tulee tänne paikalle. Ja mitä tulee sitten valuuttakursseihin, kursseihin muistaakseni tänään Eurotroika eli Juncker, Rehn ja Trichet keskustelevat tapaamisessaan. Toivottavasti sieltä saadaan paljon myönteistä irti Kiinan pääministerin kanssa keskusteltaessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kavaljolle haluaisin sanoa, että ymmärrän kyllä, että olette kärsimätön liittyen komission ehdotukseen, joka liittyy kriisin hallintaan ja ennakointiin. Voin sanoa, että pyrimme toimimaan vakavasti ja nopeasti. Meillä oli ensimmäinen tiedonanto, me keskustelimme siitä yhdessä. Lokakuussa, noin 20. lokakuuta, tulen esittämään toisen tiedonannon tästä aiheesta. Ja meillä tulee olemaan vielä ma- kaksi mahdollisuutta käydä puhe- vuoropuhelua mini- rah- valtiovarainministerin kanssa muun muassa Madridissa. Ja sitten myöhemmin tulemme esittämään lainsäädäntöehdotuksen. Miksi me tarvitsemme aikaa tähän? Te kaikki tiedätte, kuten minäkin, että tämä on hyvin monimutkainen aihe. Tässä puhutaan muun muassa antajien oikeuksista ja emme halua harmonisoida näitä asioita liikaa. Joten me tarvitsemme aikaa, aivan kuten derivaatta tuotteiden, johdannaistuotteiden osaltakin me tarvitsemme aikaa ennen kuin esitimme tekstin. Haluamme esittää tekstin, joka toimii jatkossa sitten tiennäyttäjänä ja teemme tämän rinnan amerikkalaisten kanssa. Eli haluamme mahdollisimman kattavan välineen. Aivan kuten jo aiemmin sanoin, niin tämä anglo-irlantilainen pankki ei ollut stressitestin alla, koska se oli nationalisoitu. Ja tämä toinen Irish selvisi stressitestistä. No, minähän haluan yksittäisiä pankkeja tässä kommentoida, mutta sanon vain, että yksi stressitesti ei välttämättä ole tae maailman tappiin asti. Eli meidän täytyy jatkuvasti arvioida, tehdä sarja stressitestejä äm, ajan oloon. Tällä tavalla ne osoittautuvat sitten tehokkaammiksi ja avoimiksikin. pankeittain kansalliset viranomaiset sitten tekevät uudelleen rakenneuudistuspäätöksiä. Toiseen kysymykseen vastaukseni on kyllä. Juuri näiden asioiden parissa teen työtä. En mitenkään improvisoi. Ja meillä täytyy olla hyvä työkalupakki, josta saamme hyvät työkalut. Olipa kyse sitten ö, ulkoisesta tai sisäisestä riskien arvioinnista tai mistä tahansa. Meillä tulee olemaan tiettyjä, ö, tiettyjen toimien kielto, ö, toimia, ö, toimia, jotka liittyvät muun muassa bonusten tai osinkojen jakamisen kieltämiseen. Eli meillä on mahdollisimman laaja työkalupakki, jota haluamme käyttää hyväksemme mahdollisimman parhaalla, hyvällä tavalla. Ja tietysti selkein ehdoin. Tästä puhun lokakuun tiedonannossa enemmän. Haluaisin vielä lisätä muutaman sanan siihen, mitä kollegani Almunia äsken sanoi tästä aiheesta. Me otamme siis tämän aiheen erittäin vakavasti. Ja tämä liittyy rahapoliittisen järjestelmään ja sen vakauteen. Tänään Olli Rehn, Trichet ja Jean-Claude Juncker kohtaavat kiinalaisia viranomaisia. Ja pyrimme tietysti mahdollisimman vakaaseen rahapoliittiseen järjestelmään. Tietysti haluamme olla vakaita suhteessa myös muihin suuriin talouksiin maailmassa. Ja tässä on nyt muistettava, että minkälaista roolia Kiina esittää poli- maailman poliittisilla ja diplomaattisilla areenoilla. Uskon, että tämä vuoropuhelu, jota tänään käydään, niin tulee vielä kantamaan hyvää hedelmää jatkossakin. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitoksia kovasti. Sitten seuraava kyselykierros. Sofi, Silvi ja Antoni, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kovin lyhyesti, mitä viime vuonna kun hyväksyimme mietinnön vuosittaisen vietin vuodelta 2008 pyysimme komissiota esittämään perusteellisen analyysin siitä, miten nämä myönnetyt valtionavut vaikuttivat. Mutta ainoa, mitä me olemme saaneet, on yhteenveto tehdyistä päätöksistä, mutta se ei kerro mitään tuloksista. Ja tiedän, että tämä on aika varhaisessa vaiheessa, mutta on hyvin tärkeää, että jos me kulutamme niin paljon julkista rahaa, meidän täytyy tie, silloin tietää, missä onko se käytetty oikein. Ja odotankin Ehkä minä en kuullut sitä tässä esityksessä, mutta ainakin muistin näiden list- tämän paperin mukaan. On, tässä on listattu päätöksiä ja näin paljon, näin paljon rahaa on myönnetty tähän ja tuohon projektiin, mutta minä en tiedä, että käytettiinkö se oikein ja hyvin. Ja ainoastaan silloin, kun analysoimme tilanteen, voimme perustella uusia toimenpiteitä tai niiden muuttamista tai uusimista. Mikä nyt ole vielä selvillä siitä, että että jos keskitytään näissä väliaikaisissa toimissa vain tiettyihin asioihin, mutta Euroopan parlamentissa olemme kovin kiinnostuneita kuulemaan tai tietämään tämän, koska puhutaan kuitenkin sellaisista rahasummista, jotka luovat, luovat paineita julkisen velan puolelle. Kyllä tämä täytyy tietää. Sylvi. Oui, je suis désolée, après José Manuel et Sophie, je voudrais encore... Valitettavasti Hosemallin ja Silven jälkeen haluaisin vielä tähän samaan liittyen sanoa, että tämä on nyt poikkeustilanne. Kuten te itse sanoitte, tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on tehty ja komissio on tehnyt aivan oikein mielestäni kyllä. Mutta kun kyseessä on poikkeustilanne yleissääntöön ja kun poikkeuk poikkeus koskee näin valtavia summia, niin kyllä meillä on oikeus tietää, mihin rahoja on käytetty, ja meidän pitää pystyä sanoa myös kansalaisille, ja tässä haluaisin sanoa erään seikan, joka ehkä kiinnostaa herra Barneria, tämä nyt vähän filosofista, mutta kun on kriisi, niin pitää edistyä? Pitäisikö puolustautua? Tarvitsetko lapsemme sitä, että olemassa olevaa puolustetaan vai olisiko ehkä tärkeää, että suuri osa näistä rahoista laitetaan jonkin sellaiseen, mitä ei ole olemassa. Minä kuulin, mitä sanoitte vihreästä kasvusta. Tämä ei ole ollut etusijalla, kun rahoja on käytetty. Mitä näille rahoille tehdään? Pitääkö vain pystyä pitämään yllä vanhaa silloin, kun kaikki maailmassa muuttuu, vai pitäisikö todellakin nyt pyrkiä hyvin ratkaisujen tulevaisuuden kannalta? Ymmärrän, että tilanteen on vaikea, te johdatte vaikeassa tilanteessa Euroopan taloutta, mutta täällä haluaisimme kuitenkin laadullista vastausta, emme ainoastaan kvantitatiivisia listoja. Kiitos, on hienoa, että komissaari on täällä paikalla, kun kriisissä on ryhtyä toimiin, niin meillä on tietysti tiettyyn aikaan sidottuja toimia. Tarvitaan valvontaa ja todennäköisesti olisi myös oleellista, että veropolitiikasta vastaava komissaari olisi täällä paikalla. Mutta jos otetaan, ajatellaan näitä kysymyksiä, mitä on esitetty tässä, on toimittu hätätilanteessa ja kriisiin liittyviin toimiin liittyy kaksi mahdollista ongelmaa. Yksi, että jatketaan toimia liian pitkään tai lopetetaan ne liian aikaisin. Pitää miettiä myös sitä, mitä tehdään silloin, kun ne ovat voimassa. Eli siksi haluaisin kysyä nyt seuraavaa. Haluaisin kysyä jäsenvaltioiden yhteistyöhalukkuudesta, kun katsotaan, kuinka tehokkaita avustukset ovat olleet. Ja sitten toiseksi, minkälaisia ongelmia finanssialalla voi näiden apujen myötä tulla käytetään hyväksi opportunistisesti ja siksi pitäisi olla tiukempia rakenneuudistusten osalta. Eli on selvää, että ne, jotka ovat käyttäneet enemmän tukia, niillä ei saa olla samanlainen tilanne kuin niillä, jotka ovat käyttäneet vähemmän. Voisiko komissio ja sen almonia vastata tähän? Ja sitten komissaari esti kysymyksiä, joka liittyi PK-yritysten avustamiseen, pitäisikö tämä ottaa mukaan pysyviin toimiin. Me puolamme tätä, sillä PK-yritykset tarvitsevat myös tätä apumahdollisuutta ainoastaan välikäsien kautta. Ja sitten komissaari Barnier puhuitte siitä, miten on edistetty valvonnassa, mutta kaikki tämä on pantava toimeen. Onko olemassa aikataulu, jonka pohjalta ryhdytään seuraaviin toimiin valvontajärjestelmän pystyyn panemiseksi? Um. Kiitoksia. Ehkäpä ensin annan puheenvuoron Barnierille joten te voitte ensin vastata ja sitten Almunia saa puheenvuoron. Euh, euh, Ehkäpä Joakim osaa vastata täsmällisemmin äh, edustaja äh, ensimmäisen kysy, ensimmäiselle kysyjälle. Muistakaa toki, että Joakim Almunia on jo omassa esityksessään kertonut, miten tukiin on suhtauduttu menneisyydessä ja nyt. Ja itse yritän teidän kanssanne nyt rakentaa sellaista järjestelmää, jossa ei mennä jatkossa tarvitse tukia. Tämä on minun filosofiani. Eihän toki roolini tähän pääty, koska emme halua tyytyä siihen, että että hallitsemme kriisejä, tota, toteutamme valvonta ja niin edespäin. Toki meidän täytyy myös olla kuulolla kansalaisten suuntaan, puhua taloudellisista kysymyksistä, maks- työllisyydestä, maksukyvystä, etc. Minun filosofiani on siis rakentaa teidän kanssanne, koska parlamentti esittää tärkeää roolia tässä rakentaa uusia sääntöjä niin, että rahoitusmarkkinat voidaan palauttaa talo, reaalitalouteen. Että rahoitusmarkkinat olisivat pitkän tähtäyksen investointien palveluksessa eikä tällaisen välittömän voiton palveluksessa – Haluan tämän sanoa aivan selvästi ja rehellisesti. Tulevina viitenä vuonna haluan palauttaa ää, markkinat sinne, mistä niiden ei koskaan olisi pitänyt lähteäkään. Me tarvitsemme näitä markkinoita, ää, mutta markkinoiden täytyy palvella ta- reaalitaloutta ja yhtenäismarkkinoita. Meillä on kaikilla kollektiivinen vastuu sen puolesta. Ja sitten tämä uusi Single Market Act, jonka tulemme tulevina viikkoina tai kuukausina esittelemään, niin sen tarkoitus on nimenomaan saada aikaan tilanne, jossa sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat toimivat hyvin niin, että kilpailu paranee, markkinat paranevat ja ylipäänsä kansalaisen elämänlaatu paranee, olipa kyseessä sitten yrittäjä tai kuluttaja tai kuka tahansa. Haluamme myös parantaa julkisia palveluita. Tämä on. Tähän olen pyrkinyt Joakimin ja muiden kollegoideni kanssa. Kyllä meidän täytyy pyrkiä saman uudenlaisia kasvun muotoja synnytettyä. Ja mitä tulee näihin uusiin sääntöihin, uuteen valvontaan, minun tavoitteeni on tehdä päätös. Kaikista niistä asioista täytyy tehdä päätös ja ne päätökset täytyy tehdä ennen ensi kevättä, ensi kevääseen mennessä. Tulemme siis käyttämään kaiken käytössämme olevan ajan tehokkaasti hyödyksi. Haluan kiittää kolmannen kysyjän esittäjää me pyrimme niin budjetin kuin kantilta kuin tekniseltäkin kantilta siihen, että kaikki tarpeellinen on pöydällä tammikuuhun mennessä. Jonkinlainen siirtymävaihe toki tarvitaan. Tammikuussa systeemisen riskin komitea tulee käsittelemään asiaa ja sitä ennen meidän täytyy laatia tällainen lyhyt lista sen jäsenistä, joka perustuu näiden henkilöiden riippumattomuuteen ja toi, pätevyyteen. Kiitos. Are you ready? Okay. Yes, indeed. Thank you. <laughs> to Madame Inbelt. Rova Inbelt valtionavun vaikutus tietyssä mitassa on liian varhaista. Me emme ole vielä päässeet ulos tästä tilanteesta, että saisimme, olemme saaneet tasapainon aikaan sen suhteen, mitä me olemme tehneet tänä, tänä, tänä aikana. Rehellisesti katsonut, että nyt ollaan, tämä on liian varhainen. Me voin tehdä jotakin alustavia johtopäätöksiä siitä niin kuin finanssipuolesta, tämän suuren harjoituksen finanssipuolesta. Me olemme emme ole tehneet sitä vielä. Me olemme pelastaneet ja, ja uudistaneet hyvin ö, ö, vaikeita osia finanssijärjestelmässä. Me olemme tässä kriisissä olemme nähneet, mitä on puuttunut meidän kehyksistämme. Michel juuri äsken kertoi meille niistä asioista, joita on tehty teidän, yhteistyössä teidän kanssanne ja niitä asioita, niistä asioista, joita on vielä tiekartalla lähikuukausina, lähivuosina. Tämä on iso hanke, joka täytyy tehdä, jotta oltaisiin sitten niin kuin varmalla pohjalla näiden systeemiriskien osalta. Mutta me olemme tehneet finanssisektorilla paljon tärkeitä asioita niillä välineillä, joita meitä on. Ja niillä välineillä, joita meillä on tällä alueella, niin siinä sovelletaan valtionapusääntöjä. Me siis oikeastaan keksimme tavallaan kehyksen poikkeustilanteita varten tukeutuen tähän oikeusperustaan me käytimme näitä pyrkiessä välttämään niitä riskejä, joista mainitsin aikaisemmin. Ja nyt olemme edelleenkin käsittelemässä hyvin vaikeita asioita. Mainitsin aikaisemminkin Irlannin lisäksi Landesbank, siis osavaltiopankit Saksassa, kuinka monta vuotta on nämä tavanomaiset epäilyt ovat olleet äh, kilpailukomissaarien äh, äh, piikissä. Nyt me olemme vakavasti menossa tämän ongelman, näiden pankkien kohdalla ongelman loppuun. Ja me käytämme välineitämme tämän tien loppuun asti samaan aikaan. Olemme päättäneet monia asioita yksittäisissä tapauksissa, esimerkiksi Fortis havaitsemme tämän Fortisin kriisin aikana, että ainoa ratkaisu oli, että paloitellaan se sisäisillä markkinoilla, siis Benelux-markkinoilla, jotka olivat perustajien perustajia. Nyt me seuraamme tätä, tämän täytäntöpanoa, mitä päätettiin. Ja joskus on helppo seurata, koska instituutiot ja, ja kansalliset viranomaiset ovat sataprosenttisesti niiden ehtojen mukaisia, mukaisesti, joita on aikanaan päätetty. Tiedätte ehkä paremmin kuin minä, että joissakin tapauksissa se ei ole helppoa, mutta me olemme luoneet painetta sen suuntaan, että seurataan ja mennään tämän tien päähän sen suhteen, mitä on päätetty. Ja sitten tämä, tämän talouden muu osa kuin finanssiosa, nämä velikäinen kehys. Sanoin, että meidän analyysimme ei voi olla lopullinen tämän väliaikaisen kehyksen osalta, sen kuuden luvun osalta, mutta meidän analyysimme sanoo, että tämän vuoden lopussa he lopetetaan tämä 500 000 euroa maksaminen tälle. Niitä ei enää tarvita tähän yritykseen. Sitä ei enää tarvita, että 500 000 euroa. Se ei ole hyvä. Niin, niin kuin mitä Antoni Presello sanoi, tämä vaan pitkittäisi tämän tilanteen äh, olemassaoloa, jolle se loisi taas esteitä näille tarvittaville sopeutustoimille tietenkin tämä on ehkä vaikeampi hetki tässä kriisissä, mutta nyt se ei ole enää hyödyllistä ja tämä on kuitenkin tienpää näille toimille. Muissa tapauksissa näissä valtion tukemissa lainoissa tai valtion takuissa se ero verrattuna markkinaehtoihin ja ei ole kovinkaan suuri. Se, mitä me olemme saaneet, pystyneet välttämään tiettyillä poikkeuksilla, on se, että jäsenvaltiot allokoivat nämä mahdollisuudet ja vähentävät näitä, äh, keskittävät ne suuriin yrityksiin, joilla on vähemmän, vähemmän vaikeuksia saada luototusta. Ja useimmat tapaukset ovat keskittyneet PK-yrityksiin, jotka edelleenkin tarvitsevat tällaisia uusitut, uusi, uusittuja ehtoja edellytyksiä. Ja 2011 ne, nämä PK-yritykset tarvitsevat edelleen apua, koska niillä, ne eivät, niillä ei ole samoja mahdollisuuksia saada luototusta ja eivät pääse tällä tavalla näille markkinoille, koska ne ovat yleensä niin pieniä. Se, mitä me olemme pystyneet välttämään joka tapauksessa, on se, <clears throat> että keskitetään nämä mahdollisuudet äh, väliaikaisen kehyksen puitteissa tiettyyn sektoriin. <clears throat> Tietenkin siellä oli kiusauksia, oli, niin kuin tiedätte, me pystymme välttämään ne ainakin, ainakin kansallisten ohjelmien määritelmän osalta. Ja me ennakoimme, että näitä päätelmiä tulee, ei välttämättä numeroita ja lukuja, silloin kun me julkistamme muutaman viikon päästä äh, tämän äh, raportin tästä äh, valtionavusta, mutta me emme vielä muutaman viikon päästä pysty antamaan teille lopullista arviota, koska tilanne on vielä auki ja tämä, se olisi ennenaikaista. Ja tällä tavalla voi vastata myös Rova Kuladin vastauksiin. Euh, au début de la crise, olemassa olevan suojelun kriisin alussa oli suojattava kaikkea sitä, mikä pysyy pystyssään, mitä muuta ei voitu tehdä. Mutta nyt pitää lähteä eri tielle. On päästävä eroon eroista, kun pyritään saamaan rahoitusta. PK-yritykset ovat vaikeassa asemassa myös ensi vuonna vielä, ja niitä on siksi autettava toimintatapa ei tule olemaan kaikkia koskien samaa, Tiettyjä ehtoja kuitenkin on asetettava, mutta nyt ei enää pidä sanoa, että mitä tahansa pitää suojata. Vuonna 2011 sen pohjalta, mitä nyt voidaan nähdä, mitä ensi vuonna tapahtuu taloudellisesti ja rahoituksen osalta, markkinoiden osalta. 2011 tulee olemaan muutoksen vuosi. Silloin on nopeutettava uudistuksia. Suurissa osassa jäsenvaltioita tulee olemaan hyvä, hyvin tiukka budjettitilanne ja tuolloin on vähitellen luovuttava tästä poikkeuksesta kriisistrategiasta. Ei voida kuitenkaan sanoa, että nyt on palattu vanhin, vanhoihin hyviin aikoihin, ei vielä. Mitä tulee kysymyksiin, jotka ovat vihreitä, on muitakin poliitikkoja, jotka liittyvät tähän ja on, jo ollaan panemassa käyntiin. Se, mitä näille vihreille tuotteille tapahtui, oli, että normaalit valtion tukien käyttöehdot ympäristön osalta riittivät. Ei tässä ollut mitään eroa, jos ajatellaan näitä väliaikaisia puitteita. Ja siksi suurin osa jäsenvaltioista, jos vihreitä politiikkaa on siis harjoitettu, piti parempina sitä, että käytettäisiin normaalitoimia eikä näitä erityistoimia. Ainoastaan neljä maata muistaakseni on käyttänyt näitä tällaisia mahdollisuuksia. Ja sitten edustaja Sanchez Presedo, no aikataulu, tämähän on tärkeää. Milloin pitää vetäytyä ja mitä vauhtia? No tämähän on poliittinen kysymys ja meillä on tietysti tieto, mutta päätös on tehty poliittisesti ennen kesää, kun minun pääosastossani puhuttiin siitä, mitä pitää tehdä 2011 väliaikaisille puitteille. Jotkut meistä olivat vähän optimistisempia. Ajattelimme, että 2011 normien tilanne palautuisi, mutta sen jälkeen, mitä kesällä on tapahtunut finanssimarkkinoilla ja Irlannin tilanteen jälkeen, no, nyt ollaan vähän varovaisempia. Ja jos ajatellaan tietoja, mitä tulee EUn ulkopuolelta, nämäkään tiedot eivät ole niin optimistisia kuin ne tiedot, jotka olivat peräisin Saksasta eh, toiselta vuosinennekseltä oli paljon kasvua niin poispäin. Kaikki odottavat siitä, mitä IMFssä sanotaan nyt lähipäivinä siellä kaikki ovat jotain mieltä ensi vuodesta, mutta nyt kesälomien jälkeen ei oltu enää niin innostuneita ja optimistisia kuin ennen kesälomia. Jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen tehneet hyvää yhteistyötä. Annoin teille paljon lukuja, anteeksi vaan, mutta nämä luvut osoittavat, että moni niistä on hyväksynyt ohjelmia, joita on kuitenkin pantu toimeen hyvin varovaisesti. On käytetty vain parikymmentä prosenttia suurin piirtein siitä, mitä oli tarjottu niiden toimesta. Ja jos ajatellaan sitten muuta kuin finanssiosuutta, minä voin mainita pari ongelmaa, jotka toivottavasti nyt katoavat joulukuusta alkaen. No, näitä välikäisiä puitteita on käytetty hyväksi sillä tavoin, että yritys sai 500 000 avustukseen ja saatiin tukia myös luotoille. Tässä oli liikaa apua, mutta kun nyt 500 000 hankitaan eroon joulukuusta alkaen, no ainakin yhdessä maassa kävi niin ja todennäköisesti parissa kolmessa muussakin, että oli paineita pyrkiä käyttämään hyväksi näitä väliaikaisia avustuksia niin, että voitaisiin auttaa jotain tiettyä toimialaa maassa. Mutta tätä pystyttiin kyllä jarruttamaan. Alusta alkaen on tiettyjä tilanteita, joita vielä valvomme ja tutkimme. Joissain tapauksissa ehkä aletaan tutkinta, onko käyty valtion tukea vai ei, mutta yleisesti ottaen kyllä nämä tuet ovat olleet myönteisiä. Voin yhtyä siihen, mitä sanoitte PK-yrityksistä ja PK-yritysten riskipääomasta. On totta, että ne jatkossakin tarvitsevat näitä tukia, eikä saa ajatella – että kilpailukomissaari olisi nyt kovasti innostunut valtion tuista. No, näin ei ollut ennen eikä nytkään. 2011 vuodelle viesti liittyen siihen, miten näitä väliaikaisia tutkia nyt, tukia nyt muutetaan tai jatketaan. No vastaus on, että julkisia varoja on kovasti, kovasti käytetty kahden viimeisen kriisivuoden aikana. No sitä ei voida jatkaa enää saman tapaan 2011 Tämä on selvää, jotta voidaan päästä irti kriisistä. Emme tarvitse ainoastaan verokonsolidointia, vaan tarvitaan myös kasvua. Ja jotta saataisiin aikaiseksi kasvua, on unohdettava valtion tuet ja tehtävä uudistuksia. Eurooppa 2020 on pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Um, Kiitoksia kovasti. Nyt meiltä aika alkaa jo loppua. Neljä kysymystä kuulemme ja toivottavasti puhutte mahdollisimman lyhyesti. Dyrkov ja muut saavat puheenvuoron nyt. Kiitos puheenjohtaja. Nämä kriisivastaiset toimet, siinä pyritään välttämään kilpailun vääristymistä, mutta kun katsomme näiden suuntaviivan soveltamista, niin samanlaisia tapauksia on hoidettu eri tavalla, että ING joutui ensin KBC, ING käsitelty, mutta KBC ei ja toisilla KPC ja Loitsu on maksanut paljon, maksanut paljon vähemmän kuin jotkut toiset. Minkälaiset nämä soveltamiserot? Ja komissiolla on ollut tässä valtavasti toimivaltaa, mutta avoimuus ja läpinäkyvyys näissä hakemuksissa on joutunut tämän, uh, tämän uh, uhriksi. Ja tässä on pyritty uudistamaan koko taloudellinen järjestelmä, eikä tämä pelkästään kilpailukomissaarin heiniä, vaan tehän vastaatte myös teollisuuspolitiikasta näköjään ja tämän vaikutus on ollut sen, että se ei ole estetty eh, äh, kilpailun vääristymistä, vaan pikemminkin lisätty sitä. Komissaari, vielä kerran, selittäkää miksi samanlaisia tapauksia on kohdeltu eri tavoin ja missä se läpinäkyvyys on. Lopuksi haluaisin myös sanoa jotakin tästä väliaikaisesta kehyksestä. Sanoit, että se on, se on loppumassa, mutta kuinka väliaikainen on väliaikainen? koska kaksi viikkoa sitten EKPn pääjohtaja Trichet oli täällä ja hän sanoi, että, että, että nyt tässä luotot alkavat taas virrata ja niitä on saatavilla nyt, jos valtionapua ei lopeteta kohta, niin, niin jäsenvaltiot ovat pääomittamassa liikaa tiettyjä yrityksiä. Tämä taas vääristää kilpailua. Kiitos. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys molemmille komission jäsenille. Minua pelottaa vähän se, että nyt on syntymässä kahden vauhdin Euroopan maita, joissa tilanne on elpynyt nopeasti ja joidenkin maiden elpymiseen liittyy myös luotonannon elpyminen. Ja tässä haluaisin viitata siihen, mitä kollega Garcia Marga jo sanoi. Almunia sanoi, että tarvitaan pankkien tervehdyttämistä, mutta myös vakavaraisia hankkeita ja hyvien yritysten vakavaraisia hankkeita. Olisikohan mahdollista, että komissio vähän paremmin valvoisi niitä uudistustoimia, rakenneuudistuksia, joita eri maissa tehdään, jotka eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tehokkaita jotta voitaisiin saada aikaiseksi joustavat markkinat. Näin esimerkiksi Espanjassa työmarkkinoilla, kun puhuu yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa, niin tämä nykyinen työmarkkinoiden uudistus vaikuttaa siltä, että se ei kyllä tule luomaan työpaikkoja. Kiitos. Niin, hyvät herrat, tämä on globaali kriisi ja niin kuin Ranskan presidentti Sarkozy aikoinaan esitti, että g 20 kantaa globaali vastuun globaalista kriisistä tai pitäisi olla näin, mutta äh, tänä päivänä kaksi vuotta tämän äh, Lehman Brothersin äh, kaatumisen jälkeen täytyy sanoa, että olen pettynyt siihen, mitä ylipäätään globaalisti on tapahtunut tuolloin kuulimme, silloin luvattiin, että jokainen tuote, jokainen markkinatoimija, jokainen alue, niitä kohdellaan saman periaatteen mukaan. Tänään joudumme toteamaan, että oikeastaan on USA-linja, sitten Euroopan unionin linjalla suuria etoja, eroja. Skinner on tutkinut tätä, ja on enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä. Toiseksi me haluamme että ottaa Baselin kolmosen käyttöön ja pääoman pohjan vahvistamiseen käyttöön. Me toteamme tässäkin, että olemmeko varmoja, että amerikkalaiset ovat mukana. Olemme aikaisemmin kerrankin, kerran havainneet, että, että ne ovat äh, joukon, kärjessä, mutta eivät kuitenkaan sitä pane täytäntöön. Ja entäs sitten sveitsiläiset? Ja että Basel kolmonen ei sovi, Basel kolmonen ei sovi meille, me tarvitsemme paljon enemmän, näin sveitsiläiset sanoisivat näin, niin jokainen toimi, mitä te ehdotatte, on sinänsä mielekäs, mutta ettekö usko, että jos kaikki sitten, tarkastellaan kaikkia toimijoita, niin mahdollisesti tässä on ehkä liikaa rasit, äh, rasit, rasitteita tälle sektorille, ja näin ollen me emme pääse siihen tavoitteeseemme, että jos haluamme olla parempia ja tehokkaampia. Ja, eine Frage an Herrn... Niin, kysymys herra Barnierille, että tässä vuodessa täällä minä istun, puhuitte äh, ennaltaehkäisyn merkityksestä yhtäältä ja ja sitten sijoittajien suojaamisesta toisaalta. Puh, sanoitte, että ennaltaehkäisy pankin kohdalla saattaa kaataa pankin. Ja kysyn kuitenkin nyt tässä vaiheessa, että kun ajattelemme, että lainsäädäntömenettely, jossa nämä molemmat asiat ovat mukana, nimittäin sitä, että luodaan lainojen takausjärjestelmä, eikö tämä johda siihen, että, tämä, että tulee ää, äh, tavallaan niin kuin ongelman ratkaisu lykätään taakse eteenpäin? Jos ajatellaan, sijoittajan pankki äh, kaatuu, niin siinä rinnalla on toisia järjestelmiä, jotka, jossa on ennaltaehkäisevä järjestelmä niin, että pankki ei pääse kriisiin, ettei se ne kaatuisi. Siinä on sellaisia ehtoja ja edellytyksiä, jotka kilpailutilanteessa muiden pankkien kanssa – jotka panostavat vain äh, talletussuojaan, niin eikö tämä tilanne ole epäreilu? Tämä ei oikein istu minun, minun silmissäni yhteen. Um, I'll go back to Commissioner Almu. Niin, annan puheenvuoron komissari Almunialle ensin. Ette voi vastata ihan niin pitkään kuin viimeksi, koska nyt täytyy <laughs> mahduttaa kaikki viiteen minuuttiin. Vähemmänkin riittää, sanoo komissari Almunia. Edustaja Eppingille, minkä vuoksi ING tai Kreditpankin tai Loitsin päätökset, jotka siis ovat saaneet yksittäisiä ratkaisuja. Miksi päätökset eivät ole samankaltaisia? Sen vuoksi, että tilanteet eivät ole olleet identtisiä. Rahoitusmarkkinat kansallisella tasolla hyvistä tai huonoista syistä ovat vielä olemassa. Haluaisin, että olisi vähemmän eroja kansallisilla rahoitusmarkkinoilla, mutta eroavaisuuksia on. Hollantilainen pankkisektori ja rahoitusmarkkinat ovat aivan erilaiset. Sillä on aivan erilaisia piirteitä kuin ranskalaisella tai brittiläisellä tai saksalaisella, joten päätökset ovat erilaisia, mutta avoimesti tehtyjä. Poikkeuksena ne päätösten elementit, jotka päivän selvistä syistä eivät voi olla julkisia, koska silloin ne voisivat vääristää kilpailua. Mutta mielestäni kohtelemme kaikkia pankkeja reilusti, joskaan ei välttämättä identtisesti, ja valvomme koko ajan näiden päätösten täytäntöönpanoa lujasti. Ja valvomme tarkkaan, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu. En toki ole vastuussa teollisuuspolitiikasta, Tajani on. Olen itse vastuussa siitä, että ei tulkita väärin sitä, mikä on nykyaikainen teollisuuspolitiikka. Mitä nykyaikainen teollisuuspolitiikka on? Se ei ole alakohtaista politiikkaa, se ei ole sellaista politiikkaa, jossa puhutaan voittajista. Ei, meidän täytyy antaa horisontaalisia instrumentteja, jotta saadaan kilpailukykyinen teollisuussektori, joka voi kilpailla myös globaalilla tasolla. Kilpailuinstrumentit, olipa kyse sitten valtion avusta tai trustien vastaisista toimista. Kaikesta tästä puhutaan oikein hyvin Mario Montin sisämarkkina-asiakirjassa. Tarkoitus on saada vahvat sisämarkkinat tällä vuosituhannella. Niitä tarvitaan väliaikainen on väliaikaista vaan. Minä olen teille kaikille kertonut, että väliaikaiset puitteet sellaisena kuin ne ymmärsimme eivät enää ensimmäinen ensimmäistä ensi vuonna ole sellaisinaan voimassa. Tietyt elementit niistä kyllä jatkavat vielä olemassaoloaan. Toki niihin saatetaan tehdä tiettyjä sopeutuksia, niitä rukataan tarpeen mukaan ottaen huomioon yritysten ja pk-yritysten olot ensi vuonna. Joten Kyllä minä tiedän, mikä, mitä väliaikainen tarkoittaa. Haluaisin uskoa, että noin kuukauden sisällä ö, olosuhteet tulevat muuttumaan. Vuonna 2011 olosuhteet ovat jo erilaiset, joten siksi halusimme rajoittua väliaikaisiin puitteisiin, mutta valitettavasti tämä vieno toive ei välttämättä vahvistu ja meidän täytyy kohdata ensi vuonnakin vaikeita ongelmia ja edelleenkin tarvitaan tiettyjä poikkeuksia, mutta ei niin mittavia kuin vuonna 2009 ja 2010, eli tänä vuonna. Tremosa. Supervisión de las reformas. Eh. Jäsenvaltioiden uudistusten valvonta. No, sitä tullaan komissiosta käsin tekemään paljon tiukemmin sen takia, että viime viikolla komissio hyväksyi esityspaketin ja näin, jos te ja neuvosto hyväksyvät esityksen, toivottavasti näin käy nopeasti, näin saamme käyttöömme välineitä, joita kukaan ei aikaisemmin halunnut meille antaa valvontaa varten, jotta voidaan valvoa ja koordinoida talouspolitiikkaa niin, että voidaan valvoa talousarvioita ja pyrkiä pitämään yllä makrotalouden tasapaino Eurooppa 2020 ohjelman puitteissa te voitte kyllä luottaa siihen, että valvonta tulee olemaan tiukempaa kuin mitä moni jäsenvaltio, moni teistä olisi valmis tällä hetkellä hyväksymään, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että kyllä me saamme kaikki vakuutettua siitä, että tämä on tarpeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Tremosa, toki pyrimme välttämään välttämään riskejä. Emme tietenkään halua mitään kahden nopeuden valvontaa. Tämä pätee rahoitusvalvontaan ja kaikkeen muuhunkin valvontaan. Ja valvonnasta kaikkein tärkeimmät vastuunkantajat löytyvät kustakin jäsenvaltiosta. Siellä pitää olla oikeat välineet, oikeat viranomaiset käytössä. Kyse on siis kansallisesta valvonnasta, mutta mutta tästä lähtien meillä tulee olemaan myös puitteet ja puitteet, joiden myötä kansalliset, kansallinen valvonta voi lähentyä niin, että kuitenkin jokainen voi tehdä riippumattomasti päätöksiä. Haluamme välttää tällaista kahden nopeuden valvontaa. Tätä haluan toistaa. Se on, on myös sisämarkkinoiden talouden hoidon filosofia. Emme halua kahden nopeuden sisämarkkinoita. Siksi haluamme, että mm, elpymistä tapahtuu pikkuhiljaa sisämarkkinoilla niin, että se hyödyttää sekä pk-yrityksiä että kuluttajia että kansalaisia. Se on myös ähm, kaiken kaikkiaan meidän politiikkamme tavoite. Me olemme jo vuosia pyrkineet kohti parempaa kohesiota ja haluamme välttää alueellista sirpaloitumista sisämarkkinoilla. Olen siis yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että kun menemme yhtä jalkaa eteenpäin, niin voimme löytää yhdessä hyviä ratkaisuja. No, mitä sitten tulee USAhan ja Kiinaan, Intiaan, muihin maihin, joiden ö, valtion päämiehet ovat allekirjoittaneet G20 sitoumuksia, joiden taloudet ovat nousujohteisia. Uskon, että näin tulee tapahtumaan myös Euroopassa. Olemme tietysti kuulolla sen suhteen, mitä G20 allekirjoittajien pakeilla tapahtuu. Mutta en minä haluaisi olla samalla tavalla pessimistinen kuin te. En halua olla naivi mutta en myöskään halua ennakoida tulevaa liikaa. Haluan olla erittäin varovainen, varovasti seurata sitä, mitä amerikkalaiset tekevät ja mistä yhdessä päätetään G20. Meillähän on kaikilla tällainen yhteinen säännöstö. Se on varsinainen tiiliskivi, sopimus, ja sen puitteissa – laadimme alakohtaisia direktiivejä ja ohjeistuksia. Ja samanaikaisesti ää, pyrimme saamaan aikaan yhteisiä tavoitteita. Amerikkalaisen valvojakollegamme teemme yhteistyötä muun muassa johdannaismarkkinatuotteiden osalta – Tim Geithnerin kanssa olemme päättäneet vuoden 2011 puolenvälin mennessä saamaan aikaan Baalin, uuden Baaselin sopimuksen. Pyrimme etenemään rintarinnan. Niin, Clint, te voitte olla ehkä ihan oikeassa, te olette hyvin valpas henkilö. Ensinnäkin mitä tulee näihin ba- Baselin kolmossääntöihin, amerikkalaiset ovat kovasti painottaneet Baselin järjestelmää ja kovasti odottavat, minkälaisia päätöksiä me teemme. Ja toinen aihe, joka on äärimmäisen tärkeä, Tällä hetkellä käydään keskustelua tilintarkastussäännöistä ja ne saattavat kyllä aiheuttaa erimielisyyksiä. Kuitenkin, eh, arvon edustaja Glintz, me varmasti maailmanlaajuisen eh, sääntelyn ja taloudenhallinnon saralla tulemme tekemään eh, edistystä ja tulemme tekemään tärkeitä päätöksiä lähiaikana. Edustaja Simon, ei ole yhtä yhtenäistä tointa, joka olisi omiaan suojelemaan kaikkia säästäjiä, kaikkia investoijia – Tällä hetkellähän meillä on direktiivi, ehdotus talletussuojasta. Tarvitaan myös investointisuojaa. Pyrimme työstämään mekanismeja, joiden avulla nämä suojajärjestelmät voivat olla mahdollisimman yhdenmukaisia – esimerkiksi teidän maassanne on omat säännöt, joiden myötä riskit pyritään mutualisoimaan. Mutta kuten sanottu, niin ei ole yhtä yhtenäistä keinoa ö, suojella ö, säästäjien rahoja, ö, vaan on joukko toimia, joiden avulla yhdessä voidaan suojella niin investoijia kuin säästäjiäkin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, kiitoksia komissaareille ja kiitoksia jäsenille toisista kysymyksistänne. Nyt siirrymme eteenpäin tämän kuulemistilaisuutemme toiseen osaan. Tulemme kuulemaan, no pidämme nyt tässä lyhyehkön tauon, jotta puhujat voivat tulla tänne omien nimikylttiensä taakse ja sanomme nyt näkemiin komissaareille. Kiitoksia käynnistä. Okay, we're ready to... No niin, olemme valmiit jatkamaan kokousta. Eli nyt menemme sitten markkinoiden toimijoiden näkökulmaa käsittelemään. Kuulemme neljän esittelijän lyhyet esitykset. emme nyt ihan mennä tässä vasemmalta oikealle, vaan hyppelemme tästä puolesta toiseen. Ensinnäkin Heim Perez Reno Valeson Santander-ryhmän oikeudellinen avu viranomainen. Toivottavasti voitte puhua vain viisi minuuttia. Älkää olko kuin komissari Almuun ja puhukaa lyhyemmin. Thank you very much, woman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, haluaisin ensinnäkin ilmaista kiitollisuuden siitä saan tulla puhumaan tähän valiokuntaan Santander-ryhmän puolesta nimissä ja puhua niistä asioista, joista nyt on keskusteltu. Me olemme läheisesti tiivisti seuranneet komission esitoimia tässä ja olemme kiitollisia komissiolle siitä, että, että olen kiitollinen että valiokunnalle, että saamme tähän kokoukseen. Olen äh, Jaime Perez Renovales, olen Santander ryhmän pääjuristi. Ennen kuin puhun tämän päivän kuulemisen aiheesta, haluan lyhyesti esitellä pankin, jota edustan, joka, on, joka keskittyy lähinnä liikepankki- ja vähittäispankkitoimintaan. Me olemme merkittävästi esillä yhdeksällä päämarkkina-alueella, jotka ovat EUn alueella, Espanjassa, Portugalissa, UKssa ja Saksassa ja USAssa ja Latinalaisessa Amerikassa nimenomaisesti Brasiliassa. Santander on osoittautunut hyvin kestäväksi tämän finanssikriisin aikana, mikä tarkoitti sitä, että me olemme yksi niistä muutamasta merkittävästä eurooppalaisesta rahalaitoksesta, jotka eivät ole vaatineet mitään suoraa valtionapua. Tämä on näkynyt siinä näiden tulosten, näissä tuloksissa, jotka, jotka nähtiin stressitestissä. Ei oikeastaan meidän vahva perustamme, vakavaraisuus ja taseen vahvuus ovat mahdollistaneet sen, että me pystymme, olemme pystyneet kasvamaan tänä aikana. Esimerkkejä tästä kasvusta ovat muun muassa seuraavat hankinnat. Allianz äh, Alliance Leicesterin hankinta ja Bradford and Binglin äh, hankinta osittain ja, ja Royal Bank of Scotlandin äh, hankinta osittain. Toisaalta Saksassa toimivan SCBn e vähittäispankkitoiminnan hankki, hankkiminen ja äskettäin sopimus, jonka mukaan me hankimme noin 70 prosenttia puolalaisesta bank, Sakoni pankista. Tämä on oikeastaan koko pääoman hankinta, koska me aiemme käynnistää tämän 100 prosentin hankinnan pikapuolin. Ja se, että hankitaan näitä pankkeja, jotka ovat vaatineet tätä valtionapua, me oikea tai olisivat vaatineet pakko, pa, valtionapua sillä tällä me edesautamme rahamarkkinoiden vakautta ja, ja edistämme Euroopan integraatiota. Ja sitten tämän päivän kuulemisen aihe. Ensin haluan tehdä kolme huomiota, jotka liittyvät tähän näihin valtionavun väliaikaissääntöihin, jotka hyväksyttiin vastauksena kriisiin. Ensinnäkin me ymmärrämme, että kriisi oli poikkeuksellinen tilanne, joka vaatii poikkeuksellisia toimia, niin kuin komissaari Almonia totesi, jolla tähdetään vakauden turvaamisen finanssijärjestelmässä ja erityisesti luottamuksen palauttamiseen. Komission on ollut omassa roolissaan tässä prosessissa, on ryhtynyt väliaikaistoimiin ja, ja, ja käsitellyt valtavan määrän valtioneuvotapauksia. tapauksia ja se hyväksyy tiukan lähestymistapa mikä on hyvä, joka sisältää myös rakenneuudistussuunnitelmia ja rajoituksia toimille näissä instituutioissa, jotka saavat valtionapua. Näin ollen se on myös ryhtynyt tarvittaessa lisätutkimuksiin. Kuitenkin on edelleenkin opetuksia. Kriisin aikana me olemme havainneet, että useimmissa tapauksissa korvauskustannukset näistä pääomaruiskeista ovat olleet alle markkinahintojen, niin ikään on esimerkkejä, jossa mitään aikarajaa ei ole asetettu korvaukselle tai palautukselle, tai ehdo, ehtoja ei ole asetettu läpinäkyvyydelle. Ja aivan muutamassa tapauksessa olemme nähneet rajoituksia osinkojen maksussa osakkaille tai sitten rajoituksia markkinavoitoille. Tältä pohjalta me katsomme, että valtion apua pitäisi myöntää seuraavien ehtojen vallitessa. Ensinnäkin sen pitäisi rajoittua rahalaitoksiin, jotka ovat todellakin elinkelpoisia – Välin, toiseksi välineiden, välineiden, välineiden arviointi, joita käytetään julkisen pääoman ö, käyttöön, siinä pitää perustua markkinahintaan ja kolmanneksi se pitäisi olla väliaikaista ja se pitäisi sisältää kannustimia, ö, että valtio, valtio saa myös korvauksen tästä avusta. Ja neljänneksi ne ovat läpinäkyviä ja ehdollisia. Toinen seikka on se, että vaikkakin valtion apu oli tarpeen rahajärjestelmän vakauden kannalta, nyt on syytä pohtia exit-strategioita ja, ja ja suunnitella, suunnit, kaavalla suunnitelmia normaaliuteen pala, palaamisesta tai jotain jotkut kuuluvat myös rauha, rauhan ajaksi. Tämä tavoite vaatii sekä valtionavun palauttamista että näiden instituutioiden palauttamista yksityisiin käsiin. Eh, no mitä kauemmin tällainen valtionapujärjestelmä eh, on käytössä, niin sitä suurempi on vaara eh, kilpailun väärentämiselle. Pankit, jotka saavat valtion apua, eivät ole pelkästään hyötyneet näistä pääomaruiskeista, vaan ovat myös nauttineet halvemmista rahoituskustannuksista, joka taas liittyy tähän valtion joko eksplisiittisen tai implisiittisen takaukseen. Ja me olemme nyt kaksi vuotta tämän joulukuun 2008 jälkeen me katsomme, että, että on hyvä, että komissio hyväksyy uusia standardeja näille ta- takausmaksuille, jotka on hyväksytty myös ECOFIN-neuvostossa. Kolmas ja viimeinen kohta, jonka haluaisin esittää, katsoo tulevaisuuteen. Meistä on äärimmäisen tärkeää ryhtyä uudistuksiin, jotka vahvistavat raha- finanssijärjestelmän perusteita ja tällä tavalla vähentää todennäköisyyttä ajautua uuteen finanssikriisiin. Nämä, näiden uudistuksen pitäisi myös varmistaa se, että tulevassa kriisissä, joka saattaa olla väistämätöntä jostakin syystä, että, että ei olisi syytä enää, syytä, tarvetta enää palata valtionapulinjoille. Meistä on viisi pääaluetta, jotka pitää uudistaa joilla voidaan lujittaa finanssijärjestelmän pohjaa. Ne ovat seuraavaksi. Ensinnäkin pääoma. Me tarvitsemme parempaa laatupääomasuhteita ja yhdenmukaisia pääomalaskelmia. Perusperiaatteen pitäisi olla, että pääomavaatimukset kytketään riskiin, niin näin ollen, että ne yritykset, jotka ovat riskialttiita, niillä pitäisi olla enemmän pääomaa käsissään. Toiseksi likviditeetti. Sama periaate, periaate pätee tässä. Meidän pitäisi jatkaa ö, kohti tiukempia likviditeettivaatimuksia, jos on vähemmän tukeutumista tällaiseen tukkurahoitukseen. Kolmas, corporate governance. Rahalaitokset, laitosta pitäisi olla, ö, ö, rit, pitäisi olla ö, valvonnassa ja tämän, näiden, näiden laitosten johtokunnan pitäisi seurata korvauspolitiikan linjausta. Olette jo kaksi minuuttia ylittäneet ajan, ylittänyt ajan. Okay. Um, right, um, I'm sorry to tell the Olen pahoillani nyt, että joudun pyytämään puhuja lopettamaan, mutta jos sen näin tekisi, niin ei olisi aikaa kysymyksille. Seuraavaksi Jan Willem Fink, joka on ING-konsernin edustaja. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Minut ystävällisesti kutsuttiin tämän päivän seminaariin osallistujaksi ja tämä on erittäin tärkeä ekonvaliokunnan aloite. Ing on tyytyväinen vuodessaan myötävaikuttaa tähän keskusteluun. Ing on saanut valtionapoja, jotta voisimme kattaa USAn kiinalainen portfoliostamme johtuvia vielä seuraavuksia. Komissio pyysi, että me tasettamme vähennämme 45 prosentilla, eli 616 miljardilla eurolla. Komissio niin ikään tuputti meille, pakotti meidät omaksumaan erilaisia ehtoja, jotka rajoittavat toimintaamme kolmen vuoden ajan. Kuten tiedätte, Ingon pistänyt vetoomuksen tuomioistuimen Luxemburgiin, koska protestoimme tiettyjä komission päätöksiä vastaan. Tämä oikeusjuttu on tällä hetkellä vireillä ja siksi en ehkä välttämättä yksityiskohtaisesti voi kaikesta puhua. Ihan alkuun haluaisin sanoa, että tämä rahoituskriisi oli ennalta näkemätön tapahtuma, joka tulee jatkumaan ja edelleenkin vaatii poikkeuksellisia toimia. Meidän tulisi kiittää Euroopan komissiota siitä, että se vastasi kriisiin välittömästi. Väliaikaiset valtion tuen puitteet mahdollistivat sen, että jäsenvaltiot saattaisivat, saattoivat antaa valtion apua pankeille, jotta voitiin ylläpitää rahoitussektorin vakaus ja suojella sisämarkkinoita. Valitettavasti kriisin aikaan ei ollut vielä minkäänlaista Euroopan laajuista valtion laina tai valtion tukifasiliteettia, ja sen vuoksi kunkin maan oli käsiteltävä kriisin seuraamuksia omalla tavallaan, ja tämä johti kansallisella tasolla erilaisiin lähestymistapoihin. Tämän päivän seminaarin kontekstissa haluaisin puhua kolmesta aiheesta, joista tämä valiokunta haluaa ehkä puhua yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Ensimmäinen aihe liittyy siihen, josko nämä rakenneuudistus- ja toimintaa rajoittavat toimet tuovat omat omiaan tuottamaan hyötyä – tämä kysymys oikeastaan, tai varsinainen kysymys on se, josko rakenneuudistukset ja rajoitteet ovat hyödyttäneet sisämarkkinoita ja ovatko ne todella kilpailun ja kuluttajan etujen mukaisia. Tietyt toimet voivat lisätä kustannuksia tai rajoittaa kilpailua, esimerkiksi tällaiset hintajohtajuuskielot. Ne eivät välttämättä ole kuluttajan tai reaalitalouden etujen mukaisia. Tämän lisäksi tulisi varmistaa se, että tasaisen pelikentän tavoite saavutetaan niin, että käytetään oikeita ähm, benchmarkkeja silloin, kun verrataan keskenään yksittäisiä valtion äh, tapahtumia. Esimerkiksi äh, komission arviointiin ei tällä hetkellä ole otettu mukaan likviditeetin tukea, kun taas rekapitalisaatiotoimet ovat. Me uskomme, että tasainen pelikenttä voidaan varmistaa ainoastaan, jos kaikki suorat ja epäsuoratkin valtion tukitoimet otetaan mukaan arviointiin. Tämän lisäksi on äärimmäisen tärkeää, myös valtion tukien kontekstissa, että äh, sellaiset kirjanpitosäännöt kuten IFRS ja pääomavaatimukset äh, sovelletaan johdonmukaisesti kautta linjan kaikkialla Euroopassa. Muuten kilpailu saattaa ennestään, entuudestaan vääristyä. On myös erittäin tärkeää, että tätä tasaisen pelikentän tavoitetta ei arvioida ainoastaan Euroopan unionin tasolla, vaan otetaan huomioon myös se globaali tilanne, jossa pankit kilpailevat keskenään. Euroopan talous tarvitsee kilpailukykyisiä toimijoita globaalilla markkinoilla, jotta ne voivat kilpailla instituutioiden kanssa muissa maissa sellaisissa kuin USA ja Kiinassa. Konkreettisesti sanottuna syvälliset rakenneuudistusvaatimukset ja toimintarajoitteet on niitä on langetettu eurooppalaisille pankeille, kun taas muissa maailmankolkissa sellaiset maat, jotka ovat saaneet merkittäviä valtion tukia esimerkiksi USAn hallinnolta eivät ole joutuneet tällaisten paineiden alaisiksi. EU-politiikka, joka on yksipuolista kilpailun kannalta, ei varmastikaan globaaleissa rahoitusmarkki, globaaleilla rahoitusmarkkinoilla ole EUn etujen mukaista. Toinen aiheeni, josta haluan puhua, on valtion avun arviointipuitteet ja niiden parantaminen. Tämänhetkisissä puitteissa komissiolla on aika paljon hallinnollista harkintavaltaa sen suhteen, kuinka soveltaa omia suuntaviivojaan. Ainoastaan rajallisesti Euroopan unionin tuomioistuimet voivat arvioida näitä toimia. Kuitenkin olisi syytä varmistaa se, että komission arviointi tuottaa tasapuolista tulosta. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että se tapa, jolla valtion tukipolitiikkaa rahoitussektorilla on noudatettu viime vuosina, sitä tulisi analysoida perusteellisesti ja sitä tulisi parantaa, mikäli tarpeen. Jos puitteita halutaan parantaa, niin parannusta tulisi soveltaa kaikkiin niihin pankkeihin, jotka ovat saaneet valtion tukia niin, että voitaisiin taata tasainen pelikenttä sisämarkkinoilla. Ja näinpä pääsinkin kolmanseen tavoitteeseeni, aiheeseeni, eli siihen tulisiko väliaikaisia puitteita pidentää, kun otetaan huomioon se tosi asia, että elpyminen on vasta alkanut ja se on erilaista maittain, niin uskomme, että kaikkien etujen mukaista saattaisi olla laajentaa tätä väliaikaista puitteistoa jonkin aikaa nyt parin vuoden aikana oppimamme läksyt voivat varmasti auttaa meitä parantamaan puitteita. Me tuemme myös tämänhetkistä lainsäädäntöaloitetta, joka tulee vähentämään riskien ottamista ja parantaa ylipäänsä järjestelmän vakautta. Hyvä puheenjohtaja, loppuun haluaisin sanoa, että meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että näiden väliaikaisten puitteiden uudistamisesta järjestetään riittävä konsultaatio, jotta EU-instituutiot voivat ottaa vastaan ja ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien näkemykset. Kiitoksia huomiostanne. Thank you, obviously. Kiitoksia. Viisi minuuttia on todella hankala aika, mutta katsotaan, saadaanko parannusta aikaan seuraavan puhujan kohdalla. Aviran Levi, joka edustaa Italian keskuspankkia. Teillä on haaste. Thank you very much for inviting. Kiitos oikein paljon, että kutsuitte minut tänne puhumaan. Ennen kuin aloitan, olisi muutama kommentti ensinnäkin, että minun asiantuntemukseni tällä alalla perustuu siihen, että olen kahden viimeisen vuoden aikana ollut mukana Italian keskuspankin ja Bank of International Settlementsin työssä. Tässä keskityttiin pankkien pelastamiseen ja minä olen tehnyt sitten jatkotyötä tähän liittyen ja minä puhuin erityisesti pankkien joukko velkakirjalainojen takauksista. Ja sitten tosiaan sanoa, että nämä ovat minun omia mielipiteitäni, ei välttämättä keskuspankkini mielipiteitä. Minä tässä puhun nyt kolmesta aiheesta. Ensinnä puhuisin jonkun verran siitä, kuinka paljon, kuinka suuria takauksia on annettu joukkovelkakirjaa lainoille ja sitten minkälaisia vääristyksiä niiden takia on syntynyt vääristymiä. Ja sitten kolmanneksi puhuisin jatkosta, eli pitäisikö takauksia antaa myös 2011. Ensinnäkin liittyen näiden pelastustoimien kokoon ja tehokkuuteen. Italian keskuspankissa ja Bank of International Settlementsissa me tutkimme sitä, miten pelastustoimista kertominen vaikutti. Niistä kerrottiin syksyllä 2008 ja havaitsimme, että nämä ilmoitukset tehokkaasti ehkäisivät mm. kaikkiin huonoimman mahdollisen tilanteen syntymistä, niin kuin Almunia sanoi, myös maksukyvyttömyysriski väheni niiden ansiosta. Tällä tavoin myös saatiin lisää markkinarahoitusta pankeille, joka oli keskeytynyt. Kun sanon markkinarahoitus, niin tarkoitan sekä joukkovelkakirjalainoja että eh, osa, osakkeantia. Ja jos ajatellaan kahta puolta viimeistä vuotta, niin 2009 toukokuuhun asti liikkeeseen lasku oli aika paljon ja sen jälkeen taattua liikkeeseen laskua oli vähemmän ja tähän asti kuukausittain sitä on hyvin vähän, paitsi kahteen otteeseen tänä vuonna kesäkuussa ja syyskuussa ja nämä tilanteet liittyvät myös yhden eh, tietyn laitoksen ongelmiin. Ja sitten toinen kommenttini liittyy vääristymiin tässä on kahdenlaisia värsymiä. Ensimmäinen on kaikkein tärkein. Takaukset joko velkakirjalainoille voidaan ensin sanoa, että lainanoton kulut eivät heijasta pankin maksukykyisyyttä, vaan valtion maksukykyä. Tällä on ollut kielteisiä seurauksia, on ollut heikkoja pankkeja, joilla on kuitenkin vahva valtio takamassa, ja ne ovat saaneet paljon enemmän ja helpommin rahaa kuin mm, vahvat pankit, joilla oli heikko valtio takaamassa. Tämä oli ensimmäinen vääristymä ja toinen vääristymä ryhmä oli se, että suuret pankit saivat leijonan osan näistä takauksista, eli takaukset keskittyvät monissa maissa. Ja sitten on voitu havaita, että 2009 polveista alkaen, kun markkinatilanne on vakautunut, niin takauksien käyttäjien luotto, luoton laatu on huonontunut, eli kaiken kaikkiaan luottoluokitus on huonontunut ensimmäistä kaudesta ja voi vaikuttaa siltä, että rakin uudistuksia on lykätty. Eli yhteenvetäen nämä vääristymät, niillä on ollut vaikutuksia kilpailuun. Kilpailu on vääristynyt jonkun verran resursseja on allokoitu väärin ja tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös pitkällä tähtäimellä pankkialan tuottavuuteen. Ja sitten kolmas osio esityksestä, niin pitäisikö meidän antaa takauksia 2011? Vastaus on periaatteessa kyllä, vaikka takauksen käyttö on vähentynyt 2009 keskivaiheen jälkeen. Kuten sanoin, niin mielestäni tuntuisi hyvältä jatkaa niitä ensi vuonna. Kahdesta syystä pankilla on takaisin lunastamistarpeita tulossa ja näitä tarpeita on nyt tilanteessa, jossa on suuria valtiontalouksien riskejä ja markkinaolosuhteetkin ovat vielä ailahtelevia. Toinen syy siihen, että pitäisi jatkaa takauksen käyttöä, jonka mainitsin, että viime heinäkuun jälkeen EU on ottanut käyttöön tiukentamistoimia sille, kuinka pankki voivat saada takauksia. Ja tämä tiukentaminen on vähentänyt vääristymiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vuorossa täällä Rod Cartner, joka on äh, Lontoon äh, kartelliryhmän johtava partneri. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia siitä, että meillä on kutsuttu tähän tämän päivän kuulemistilaisuuteen avustamaan teidän valikuntamme työtä. Olen Freshfield Boxhaus Deringerin partneri. Olemme kansainvälinen asianajotoimisto, joka toimii Euroopassa, USA, Persianlahdella ja Aasiassa. Minä ja kumppanini olemme olleet aktiivisissa 18 pankkien, 18 pankin pelastus- ja rakenneuudistustapauksessa näissä uudessa jäsenvaltiossa. Tänä päivänä hyvä naiset ja herrat, minä puhun siitä, mitä me olemme nähneet näissä tapauksissa, mikä ovat meidän käsityksemme tietyistä asioista. Vakuutan teille, että tämä ei ole samanlaista kuninkaallista mesanakäyttöä niin kuin Englannin Victoria kuningatar otti sen käyttöön. Pikemminkin tämä muistuttaisin, että minun kommenttini ovat, heijastelevat synteesiä minun käsityksestäni minun partnereiden kysymyksestä. Ja me emme suinkaan tässä aja mitään kaupallisia etuja meidän asiakkaamme kohdalla. E, puheenjohtaja, meillä on neljä asiaa teille. Ensimmäinen liittyy tähän tähän alkuperäiseen pelastusvaiheeseen tässä finanssikriisissä. Me onnittelemme komissiota sen työn nopeudesta ja, ja prosessien joustavuudesta. Haasteet olivat valtavia, kuitenkin komissio nousi näiden haasteiden tasolle instituutiona ja myös sitoutuneiden yksilöiden ryhmänä. <clears throat> Toinen kohtamme liittyy komission toimintaan tässä rakennemuutos, rakenneuudistusvaiheessa ja, ja valtioneuvoston luopumisesta ja me komissio toimi joustavasti ja, ja hienovaraisesti päätöksenteossa yksittäisissä tapauksissa. Me tuemme komission työtä, kun se julkisti tiedonantajat keinona artikuloida sen politiikkaa, joka on tämän väliaikaiskehyksen alla. Ja me pidämme hyvänä sitä, että komissio oli joustava tehdessään päätöksiä kaiken kaikkiaan, joka, niin kuin komissaari Almunia totesi, jokainen, jokainen jäsenvaltio on omansa ja jokainen tapaus on omansa. Me kuitenkin katsomme, että kun toimitaan joustavasti ja hienovaraisesti silloin, kun ehdollistetaan rakenneuudistussuunnitelmien hyväksyntä yksittäisessä tapauksessa, komission täytyy huolehtia siitä, että se varmistaa, että sen päätös on sopusoinnussa komission aikaisempien päätösten kanssa, että se on sopusoinnussa myös äh, tämän väliaikaiskehyksen periaatteiden kanssa. Silti jokainen jäsenvaltio on erilainen, jokainen pankki on erilainen. Toinen kommentti, joka liittyy tähän jostavuuteen ja hienovaraisuuteen, koskee äh, komission määräaikoja näille luovutuksille, uudelleen yksityistämiselle ja muille rakennetoimille, jotka ehdollistavat äh, suunnitelman hyväksyntää tässä miljardeja euroja on tulossa markkinoille lähivuosina osana näitä luovutus- ja uudelleen yksityistämisvelvoitteita. Me tiedämme, että mahdollisten hankkijoiden jono ei tule olemaan ehkä kovinkaan pitkä ja niiden taskut eivät ole kovinkaan syvät, syvät ja näin ollen kauppahintaa saadaan, saadaan pudottaa ja tällaiset pikamyynnit jolla pyritään noudattamaan komission määräaikoja, se saattaa haitata kyseisen pankin elinkelpoisuutta ja nämä pika, pikaostot myös vahingoittavat veronmaksajia, koska se laajentaisi, se vaarantaisi jäsenvaltion ky- kyvyn palauttaa aikaisemman saadun maksetun pankin avun. Me katsommekin, että siellä missä on syytä, niin komission pitäisi toimia joustavasti. Me katsomme, että komissiota ei saa painostaa liikaa, jos, jos, jos se ryhtyisi ainaikaisiin exit-tehtäviin, jolloin suljettaisiin 173b-artiklan mukainen ovi. Kolmas kohta koskee läpinäkyvyyttä komission päätöksenteossa ilmeisesti läpinäkyvyys tietenkin huolehtii siitä, että komissio asettaa oikeudenmukaisesti tämä vaatimuksia taseen leikkauksille ja muille taakanjaolle luovutukselle. Me emme ali, aliarvioi tämän analyyttisen tehtävän vaikeutta, joka on komission edessä. Kuitenkin valtionapun toimintaohjelma vaatii komissiolta tiukkaa talouslähteistä lähestymistapa analyysiinsa kuitenkin, vaikkakin nämä

nämä haasteet oikeastaan pakottavat komission käyttämään sekä taidetta että tiedettä tai päätöksenteossa. Me kuitenkin katsomme, että me voisimme saada enemmän aikaan käyttämällä ex post läpinäkyvyyttä. Tämä johtaa minut neljänteen ja lopulliseen viimeiseen kohtaan. me, me haluaisimme tukea Rova Guladin, Skarsian ja Rova Intfeltin kommentteja, jotka liittyvät siihen, että komission parlamentin pitäisi selvittää komission päätöksentekokäytäntö tähän päivään mennessä, jotta voitaisiin varmistaa sen, että sen yksittäiset päätökset on, tehdään menestyksellä. Ja menestyksellä tarkoittaa sitä, että on oikea tasapaino tällaisen uhkan ja uhkan kohdalla, ja jossa maksimoidaan pankkisektorin elpyminen ja minimoidaan kilpailun vääristyminen joka saattaisi vaikeuttaa, vaikeuttaa reaalitalouden luotottamista. Tämä, tähän voin päättääkin. Kiitoksia. Um, Kiitoksia kovasti. Nyt ryhdymme keskustelemaan ja kuulemme kysymyksiä ja vastauksia. Komission edustaja on pyytänyt puheenvuoroa, mutta en välttämättä anna komissiolle puheenvuoroa, ellei meille jää luppoaikaa sen jälkeen, kun paneelin asiantuntijat ovat saaneet mahdollisuuden vastata. Wortman ja Manuel ja kolmas puhuja saavat puheenvuoron ensin. Ehkä paras ensin esittää kysymykset, sitten kuulla vastaukset, mutta kertokaa, että kenelle osoitatte kysymyksenne. Kiitoksia. Minulla on Karttonille kysymys ja myös epäsuorasti Leville. Te sanoitte ihan oikein, että joustavuus ja harkintavalta ovat paikallaan, kun arvioidaan näitä kriisin ratkaisupaketteja, joita komissiolle on esitetty. Toisaalta tämä saattaa johtaa myös epätasapuolisuuteen ja sillä saattaisi olla myös tietty vaikutus tasaiselle pelikentälle. Siksi minua kiinnostaisikin kuulla teidän näkemyksenne siitä, että mitä tulisi ottaa huomioon, kun arvioidaan tasaista pelikenttää. Kuuntelin tässä Peres Reno Valesia ja sain sen vaikutelman, että tasainen pelikenttä liittyy ainoastaan valtion tukiin ja valtion tukien takaisinmaksuun. Mutta eikö arviointiin tulisi laajemmin ottaa huomioon myös paitsi eurooppalaiset, myös globaalit vaikutukset, eli kriisin vaikutukset pankkeihin, erityisesti sellaiset, sellaisiin pankkeihin, jotka operoivat kansainvälisillä areenoilla. Tällä saattaa olla vaikutus näiden pankkien päätöksiin. Eli tasaista pelikenttää tulisi arvioida laajapohjaisemmin Ja tämä tulisi ottaa huomioon Euroopan komission arvioissa. Uh, no, ehkä me mennään sitten paneelista kukin kerrallaan, jos Carlton aloittaa. Thank you very much for the question. Kiitos kysymyksestä. Kun puhutte kilpailun vääristymien laajemmista arvioinnista, no ne tapaukset, joissa olemme olleet läsnäolon on voitu havaita, että komissio todellakin pyrkii arvioimaan sitä, minkälaista valtiotukea on annettu ja minkälaisia rakennuudistustoimia on tehty, ei ainoastaan tässä pankissa, vaan ylipäänsä eh, tällä kilpailualalla kussakin jäsenvaltiossa. Tämän on komission velvollisuus ja minun kokemukseni osoittaa, että komissio on tähän pyrkinyt, mutta tämän sanottua niin on kuitenkin selvää, että tämä tehtävä on hyvin vaikea, erityisesti kun maassa on paljon eri pankkeja, jotka saavat valtion tukea ja on hyvin vaikea ennakoida, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan niiden kesken ja myös niihin pankkiin, jotka eivät tuossa maassa ole saaneet minkälaista avustusta. Ja mitä sitten tulee siihen, että luotaisiin euroblogin valioyksilöitä, niin ehkä komissio voisi miettiä sitä, pitääkö tällaisen varautua, voisiko ykkösasiana se, että saataisiin kunnon markkinat toimimaan, niin että kaikilla on samanlainen kilpailutilanne. Alussa jo totesinkin, että sama, lähtö, sama yhtäläiset lähtötilan, yhtäläinen lähtö, toimintaympäristö on yhtä lailla tärkeä meille. Ensinnäkin olen, kuulin Almunian sanovan omassa esityksessä, että hän haluaa poistaa tämän kynnyksen, joka nyt on tässä kehyksessä. Ja tämä 2 prosenttia melkoinen kynnys. Ja, ja nyt jos tiukennetaan kehyksiä, tällä tavalla tiukennettaisiin kehyksiä, se on sinällään hyvä, että poistetaan tämä mielivaltainen kynnys, mutta niin ikään on yhtä tärkeää, että, että samat toimintaympäristö säilyy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tämä kynnys poistetaan, niin silloin se ei pitäisi poistaa ainoastaan uusi, uusien valtionapapyyntöjen kohdalla, vaan sitä pitäisi soveltaa myös niihin, jotka ovat tämän kynnyksen alapuolella ja ovat saaneet vuonna 2008-2009 jo valtionapua. Ja tiedän, että on lukuisia pankkeja, jotka ovat juuri tämän kynnyksen alapuolella 1,9. Eh, ja minusta, jos tämä kehystä muutetaan, niin se pitäisi, pitäisi soveltaa kaikkiin pankkiin samalla tavalla. Lisäksi oli jonkin verran keskustelua aikaisemmin myös likviditeetin, EKPn antamasta likviditeettiuesta. Mainitsin puheessani että tämä sama, sama toimintaympäristö ottaa huomioon ei pelkästään pääomapohjan vahvistamisen, ja, vaan myös likviditeettituen EKPn puolelta. Ja on hyvin, tämä on hyvin tärkeää, koska jos katsotaan, jos nähdään, että pankit joutuvat vaikeuksiin, ne, joko pankki menee joko, joko nurin, koska pääomapohja puuttuu tai likviditeetissä on ongelmia. En oikein ymmärrä, minkä takia tässä valtionapuasiassa otetaan huomioon ainoastaan pääomaseikat, eikä ekp tukea lainkaan. Nykyään voidaan lainata EKPltä, sanotaan yhdellä prosentilla, ja se voidaan lainata reaalitaloon 4 prosentin korolla. Siinä on kuitenkin 3 prosentin ikään kuin marginaali, joka, jossa ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään sen saavuttamiseksi. Onko siinä eroa valtionapuun? Ymmärrän kyllä EKPn e kannalta, että niiden, niillä on oma vastuunsa, sillä on oma vastuunsa kannettavanaan, mutta noin periaatteessa minusta on vaikea ymmärtää, että tätä ei oteta huomioon. Ja lopuksi tiedän, että on hyvin vaikeaa konvertoida tavallaan eurooppalaisia ja USA-standardeja keskenään, mutta aikaisemmin viimeisen kahden vuoden aikana olemme nähneet, että, että ING-tapainen yhtiö joka toimii myös USAssa, ei voi hyötyä USAn asianomaisista ohjelmista ja taas amerikkalaiset pankit sai, pystyvät hyötymään tästä ohjelmasta ja pystyvät myös toimimaan Euroopassa ilman rajoituksia. Ja ne periaatteessa kilpailut kuitenkin eurooppalaisten pankkien, kuten ING ja muiden pankkien kanssa, jotka ovat saaneet valtionapua. tässä on kyllä riitasointu tässä kun verrataan amerikkalaisia eurooppalaisiin pankkeihin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niin, olen yhtä mieltä esitetyn kysymyksen kanssa, nimittäin sen, että tasainen pelikenttä on tärkeä asia ja mitä vakuuksiin tulee tärkeä askel oikeaan suuntaan on otettu. Nimittäin Nimittäin vakuuden hintaa on nostettu ja se on liitetty pankkien luottokelpoisuuteen ja tällainen elinkelpoisuustarkistus tullaan tekemään myöhemmin. Tämä tulee vähentämään vakuuden alalla vääristymiä. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Thank you. Uh, no, what I would like to say is, uh, Kiitos. Minä haluaisin sanoa seuraava, kun tässä puhutaan tasapuolista toimintamahdollisuuksista kaikille. No on tärkeää tehdä selväksi, että tässä ei tarkoita ainoastaan julkisia takauksia tai sellaisia, vaan kun päätetään, että osinkoja ei jännetä siksi, että halutaan käyttää osa voitosta muulla tavalla, niin tämähän on ihan osa varovaista riskin hallintaa ja jos muut ovat saaneet tukea osinkojen maksamiseen, niin sitten tässä on meidän välisiä eroja ja tilanne on hyvin erilainen eri pankille. Ja halusin myös lisätä, että tässä haluamme saada aikaiseksi irtautumistrategioita, kun valtion tukea annetaan sellaiselle laitokselle, joka ei ole elinkelpoinen, niin sehän vaikuttaa luottamukseen koko rahoitusjärjestelmään. Meillä ei ole luottamusta, meillä ei ole likviditeettiä ja tästä voisi tulla sitten pankkien välisille markkinoille ongelma. Keep on with... Kiitoksia. Kuullaan vielä kysymyksiä edustajilta ja jos meille jää aikaa, niin annan puheenvuoron komissiolle, koska te ehkä haluatte vastata, mutta voin antaa teille puheenvuoron vain kerran. Jose. Kiitos puheenjohtaja. Minä voin nyt todeta, että tämän tilaisuuden toinen osio on paljon hyödyllisempi meille kuin ensimmäinen toimessamme lainsäätäjänä ja valvoina toisaalta. On tehty selväksi, että analyysi ei ole oikean osuva, jos me emme saa aikaiseksi sitä, että katsotaan myös keskuspankin toimia, sillä niitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Ja sitten voin myös todeta, että tämän alan edustajat ovat sitä mieltä, että kilpailu on vääristynyt tärkeällä tavalla esimerkiksi, että on maksettu alle markkinahintaa avustuksista ja että tässä riippuu myös siitä, kuinka suuresta ja tärkeästä maasta on kyse, eli tämä ei siis ole ollut neutraalia, kuten oli sanottu. On myös sanottu, että tässä ei ole toimittu rationaalisesti, vaan on annettu avustuksia sellaisille laitoksille, jotka eivät ole elinkelpoisia, ja niitä ei olisi pitänyt tukea, vaan niiden toimintaisi pitänyt lopettaa. On myös puhuttu oikeusvarmuudesta ja sitten joustavuudesta toisaalta. Nyt on kysyttävä seuraavaa. Mitä pitää tehdä, jottei tällaisia kilpailun vääristymiä tulisi lisää? Eli konkreettisesti ne pankit, joissa tätä periaatetta ei ole noudatettu, eivät saisi etua tästä mitä pitää tehdä. Ja sitten yleinen kysymys, kaikki nämä toimet, jotka on tehty finanssialan uudistamiseksi, niin kuin Barnier sanoi, ne on tehty niin, että reaalitalous saisi apua. Mutta miksei reaalitalous ole saanut tarpeeksi luottaa? Miksei näistä tuista ole ollut sellaista seurasta, että luotto olisi saatu helpommin? Ja mitä pitää tehdä, että tämä toimisi? Kiitos. Let's go along the panel. Annetaan sitten puheenvuoro panelistille päinvastaisessa järjestyksessä. And, uh, I'm gonna... No. In Spanish. Eh. Eh. Ehkä Garcia Margaille voisin vastata espanjaksi. Mitä tulee näihin kysymyksiin, noin sinäkin ne toimet, joilla vältytään vääristymiltä. No tässä nyt pitäisi vain hyvin panna täytäntöön se, mitä komission tiedonannoissa ja päätöslausunnossa sanotaan. On kyllä olemassa sellaiset eh, puitteet, joiden pohjalta ei pitäisi saada voittoa. Ja sitten on sellaisia sääntöjä, joissa sanotaan, että jos pankki on sellaisilla markkinoilla, joissa on sisäänpääsylle esteitä, niin on ryhdyttävä toimiin, jotta muut kilpailijat voisivat päästä näille markkinoille. Kyllä tässä on periaatteessa säännöt olemassa, mutta ne pitää vain panna kunnolla täytäntöön. Ja sitten toinen kysymys, joka koskee lottojen saamista. No on selvää, että tässä luvut ovat hyvin tärkeällä siellä Ne laitokset, jotka ovat kasvaneet viime kuukausien aikana, ovat olleet niitä, jotka eivät ole saaneet julkista tukea. Joissain tapauksissa on ollut päinkin vastoin, että on kasvettu ilman tukea, mutta yleisesti ottaen juuri ne, jotka eivät ole saaneet tukea, ovat antaneet enemmän lainaa yrityksille ja perheille. Skipping any... Edustaja Fink. Uh, thank niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin, kun äh, äh, äh, tässä on mainittu muutamankin otteeseen myös edelliset puhujat, minusta on hyvin tärkeää lähestyä tätä maltillisesti. Me ymmärrämme sen, että pitäisi olla se, valtion apua pitäisi olla saatavilla, mutta se pitäisi olla selkeä. Ja se ei pitäisi olla mitään pika, pika myyntiä, vaan, se vaan lisää riskitekijöitä. Niin ikään pitäisi olla kannustimia tällaiseen exit-strategiaan, niin kuin sanoin aikaisemmassakin niin ei pitäisi sanktioida komission taholta, jos yritetään palauttaa valtionapu, vaan pikemminkin pitäisi olla jonkinlainen, jonkinlainen korjausjärjestelmä. Ja siitä pitäisi, komissio pitäisi arvostaa sitä, jos valtionapu ryhdytään maksamaan takaisin. Että oikeastaan ainoa lisä, jonka halusin tähän esittää. Okay, so now we... Selvä. Ja Antoni. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Meillä on neljä kysymystä kaikille puhille yksi. Ensinnäkin Perfrinovales, tehän puhuitte viidestä eri kohdasta, mutta ette ehtineet kuitenkaan kaikkia mainita. Puhuitte pääomista, likviditeetistä ja kriisin hallinnasta. Oliko tässä jotain muutakin teillä mielessä? Mutta mitä ajattelen, miten kriisiä pitäisi hallinnoida Euroopassa. Voisitko kommentoida tätä? Ja sitten, herra Vink, te puhuitte kansainvälistä avustuksista. Tästä on puhuttu hyvin vähän. Oletko sitä mieltä, että tasapuoliset toimintamahdollisuudet, niistä on puhuttu onko tämä tullut esille, kun ajatellaan Yhdysvaltain ja Japanin avustuksia, onko nämä voitu havaita Euroopassa, voisitko kommentoida tätä, siitä olisi hyötyä. Ja sitten Avil Levi, te puhuitte siitä, että avustusten jatkaminen voi vaikeuttaa tilannetta, mutta tämä on kuitenkin tarpeen. Eli miten voitaisiin vähitellen niistä päästä eroon, eli sitten vielä yksi kysymys Kartonille. Hän puhui joustosta ja harkinnanvarasta varasta, mutta täällä puhuttiin myös siitä, että pitäisi pystyä ennakoimaan asioita, miten voidaan toimia niin, että kaiken lisäksi ollaan ennakoitavia. Kiitos. Vastaukset siinä järjestyksessä, kuin niitä esitettiin. Espanjan erilainen puhuja ensin. Kiitos. Kiitos, että voin näin kommentoida näitä kahta kohtaa. Eli yksi on yritysten hallinto, toisaalta valvontamekanismit. Meidän mielestämme rahoituslaitoksissa ongelmat liittyvät aina riskeihin. Meidän mielestämme pitäisi olla sellainen malli, että riskihallinto on maksimitasolla ja se pitää asettaa etusijalle ja siksi komissio on tehnyt tällaisia aloitteita. Mielestämme pitäisi toimia juuri näin. Ja sitten toisaalta valvontamekanismit. Usein sanomme, että tässä kriisissä toimi ehkä huonosti, ei niinkään sääntely, vaan valvonta. Ja silloin kun puhutaan espanjalaista valvonnasta, niin tämmöhtyy siitä, että tämä valvonta menee hyvin pitkälle, valvojat tuntuvat hyvin kunkin laitoksen ongelmat. Ja näin pääsinkin sitten viimeiseen kohtaan, eli ristiriitojen ratkaisuun, eli pystytään ryhtymään toimiin ennen kuin kriisi syntyy. Hyvin nopeasti pystytään saamaan aikaiseksi toimenpiteitä laitoksissa ennen kuin laitokset romahtavat. Eli juuri tällä hallinnolla pystytään ehkäisemään tulevia kriisejä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Palaan vielä tähän kysymykseen pohtia EUn ja USAn välistä suhdetta. No, kansainväliset suuret pankit myötävaikuttavat maailman talouteen. Tämä on myös vahvistettu hiljattain IMFn laatimassa mietin raportissa. Ne luovat mittakaavaetuja kehittävät uusia palveluita, mahdollistavat monimuotoisuuden, niillä on myös kykyä tarjota palveluita monikansallisille yrityksille, jotka nekin operoivat maailmanlaajuisesti. Eli tällä tavalla ne vievät eteenpäin markkinoiden tehokkuutta ja parantavat kilpailua. Siksipä Euroopan näkökulmasta meidän tulisi olla aika varovaisia ennen kuin lähdemme purkamaan osiin suuria eurooppalaisia pankkeja. Me tarvitsemme kilpailukykyisiä toimijoita maailmanlaajuisilla markkinoilla tulevaisuudessa. Euroopan täytyy voida kilpailla USA ja Kiinan kanssa, joten eurooppalaisten globaalien toimijoiden purkaminen osiin tarkoittaa sitä, että ammumme itseämme nilkkaan. Tällä tavalla Euroopan talous heikkenee. En nyt sano, että valtion tukiin tulisi kajota, mutta täytyy pohtia, minkälainen laajempi makrotaloudellinen vaikutus kussakin yksittäisessä tapauksessa on. Eli ei meidän yksittäisiä tapauksia tulisi käsitellä ainoa, ainoastaan juridiselta kantilta, vaan täytyy pohtia, minkälaisia vaikutuksia tällä kaikilla toiminnalla voisi olla Euroopan talouteen. Kiitos. Yes, thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. No, luulenpa, että tämä yksi tärkeä asia, jota on, joka liittyy tähän viime kesä, heinäkuun äh, tiukentamistoimiin, se oli se äh, näiden takkuiden hinta. Olemme havainneet, että periaatteessa Euroopan unionin alueella toimivat pankit ovat maksaneet saman äh, takausmaksun kaikissa maissa ja kaikissa pankkiryhmissä. Ne on oikeastaan hinnoittelumekanismi, mm, joka on EKPn määrittelemä. Siinä pitäisi ottaa huomioon pankkien, reit, pankkien luokitus, mutta useistakin syistä pankit kuitenkin päätyivät maksamaan suurin piirtein sen maksun, joka on 18 ja 120 peruspisteen välillä. Ja lopputulema oli että pankit sellaisissa maissa, joissa on huonot valtion talouden kuin Portugali, Italia ja Espanja, tai jossa valtiontalous heikossa tilanteessa, niin joutuvat maksamaan vakuutusmaksun. Ja lainauskustannukset olivat paljon korkeampia kuin esimerkiksi Saksassa toimivilla pankeilla. Saksassa pankit maksoivat, maksoivat yhden prosentin luokkaa nämä takausmaksut, mutta tämä joku liikkeelle laittaminen, kustannukset ovat alhaisempia, koska se taas johtuu tästä Saksan paremmasta luokituksesta. Ja tämä on se mekanismi, joka väärentää tilannetta. Ja tämä on ollut, on varmaan tiettyyn mittaan nyt korjattu niillä päätöksillä, jotka hyväksyttiin viime heinäkuusta. Toinen vääristävä tekijä, joka on kuitenkin häviämässä oleellisesti, on, se liittyy lainaajien laatuun. Oikeastaan viimeisen vuoden aikana, kalenterivuoden aikana olemme havainneet, että keskimääräinen luottoluokitus pankinkortti, joka hakee takuuta, niin sen, se on muuttunut huomattavasti. Keskimäärin luottoriski oli korkeampi ja se taas indikoi että periaatteessa heikot pankit ovat riippuvaisia takuista tämän kauden toisella jaksolla. Ja se päätös, joka tehtiin toukokuussa, meni oikeaan suuntaan, koska kovat käyttäjät, niiden piti esittää selvitys elinkelpoisuudestaan ja näin ollen heikot pankit eivät ole niin ahkerasti enää hanaa kiertämässä. Sanchez, I think your question for me was how to... Niin, kysymyksenne minulle kuului, äh, että miten yhdistän toisen harkintavallan ja joustavuuden. Tämähän liittyy tähän varova, äh, myös valvontaan. No, minä vastaan näin, että joustavuus ja äh, harkintavaltakysymys on kysymys, jota käydään tapauskohtaisesti, kun pyritään markkinoiden epäonnistumista parantaa ja korjata. Ja toinen kysymys, tämä valvontakysymys, tämä liittyy siihen, että pyritään luomaan uudet puitteet, joiden pitäisi päteä kaikkiin instituutioihin, jotka toimivat sen puitteissa, joten ainakin minun mielestäni tässä on kyse kahdesta eri asiasta, lievästi sanottuna. Muita puheenvuoropyyntöjä jäsenillä? Hyvä. Siinä tapauksessa annan puheenvuoron komission edustajalle. Enpä tiedä, kuka sieltä aikoo puhua, mutta saatte puuttua puheeseen tässä vaiheessa. Thanks a lot. My name is Emma Treeman. I'm the director. Kiitos. Olen johtajakannen vastuussa finanssipalveluista DG-kilpailussa. Halusin kommentoida peräsin kommentteja, kommentteja liittyen siihen, ettei ole kohdeltu samalla tavoin kaikkia valtiontukitapauksia. Me olemme pyrkineet siihen, että tässä olisi todellakin tasapuoliset toimintaolosuhteet myös Euroopassa. Ei katsottu siis ainoastaan yksittäistapauksia, vaan koko kontekstia otettiin huomioon myös finanssivakaus. Mutta on selvää, että on huomioitava se määrä apua, mitä on saatu ja minkälainen tilanne on niillä markkinoilla, joilla avunsaaja toimii. Me olemme pyrkineet siihen, että hinnoittelu olisi oikeanlaista ja myös ehdot samanlaisia, että tehdään samanlaisia rakenneuudistuksia jotta loppujen lopuksi saadaan ainoastaan elinkelpoisia yrityksiä tästä. Ja myös taakanjaon pitää toteutua oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että itse yrityskin osallistuu rakenneuudistuksen kustannuksiin. Ja sitten eh, tämä koskee myös osakkeiden eh, tai osinkojen maksamista. Minä olisin kysyä, saiko joku irlantilainen yritys, jossa rakenneuudistuksia tehtiin muka maksettua eh, osinkoa. Ja sitten meidän pitää puuttua kilpailun vääristymiin, jotka syntyvät avun perusteelta. Tämä toimii niin, tai siis ei voi toimia niin, että lähtee ostoksille veronsaajien rahoilla niiltä tästä on haittaa muille, jotka eivät tukea ole saaneet. Ja tämä koskee myös käyttäytymistä yleensä. Ja tähän palaan vielä, kun puhun siltä herra Vink sanoi. Siis ei voi olla, että voi toimia paremmin kuin ne kilpailijat, jotka eivät valtion tukea ole saaneet. Tämä tässä on taustalla. Sanoitte, että pitää antaa apua ainoastaan elinkelpoisille yrityksille. Voin yhtyä siihen, että loppu tuloksen pitää olla elinkelpoinen yritys, mutta tässä on kuitenkin toimittu hyvin eri tavoin kuin Yhdysvalloissa, jossa oli Lehman, ja Lehman oli hyvin suuri uhka tällaiselle tasapainolle kaikkialla maailmassa. Me lähdimme liikkeelle siitä, että kyllä voidaan pelastaa, mutta tarvitaan kuitenkin rakenneuudistusvaihe, joka voi sitten johtaa eh, pankin purkamisen ja Kuten täällä on sanottu, kaikki meidän lopulliset päätöksemme eivät suinkaan johtaneet siihen, että yritys jatkoi markkinoilla, vaan oli useita tapauksia, joissa yrityksen toimintaa puretaan järjestelmällisesti, ei mitenkään konkurssiin asettamalla jotenkin epäselvällä tavalla. Eli tämä on mielestäni kyllä hyvin toiminut, eikä meillä ole ollut tällaisia kielteisiä vaikutuksia, kuten Yhdysvalloissa. Sitten herra Finkille sanoisin, että tässä on useitakin seikkoja. Lähes kaikki pankit, joiden kanssa olemme työskennelleet, no tekin koette samalla tavoin, että teitä on kohdeltu tiukemmin kuin muita. Tämä on ihan luonnollista. ING on saanut paljon apua, ainakin 5 prosenttia näistä, mm, tästä omaisuudesta ja tämä on paljon enemmän kuin 2 prosenttia, mistä te puhuitte. Ja tämän lisäksi on takauksia. Tämä mahdollisti sen, että ING jatkoi markkinoilla ja hinnat olivat aggressiivisia niin kuin aikaisemminkin ja teidän kilpailijanne ovat valittaneet virallisesti sen takia, että te olette toimineet tällä tavoin. Eli selvästi, jos valtion apua olisi maksettu tätä Yhdysvaltain yritys maksanut, vaan Alankomaiden veronmaksajat, niin tätä eh, hinnoittelua ei olisi voitu jatkaa. Mitä tulee sitten hinta johtajuuteen on selvää, että tämä on kilpailun vastaista. Siinä mielessä halutaan, että yritykset kilpailevat keskenään, muuttaessa unohtaa, että kyllä te olette pystyneet kilpailemaan sen takia, että te saitte apua hallitukselta. Alankomaiden markkinat ovat hyvin keskittyneet ja me esitimme, että siellä ei olisi enää käytetty hintajohtokieltoa, mutta kun tässä nyt toimitaan, niin meidän on tuottava Hollannin valtion sääntöjen pohjalta, koska ING e ei voinut muuttaa toimintansa, niin emme saaneet muutosta myöskään tähän kieltoon. Ja sitten mainitsitte myös tämän tuomioistuimessa käsiteltään jutun, no me siellä käsitellään rakenneuudistussuunnitelmaa, joka lähtee liikkeelle elinkelpoisuusehdosta Lopputuloksen pitää olla elinkelpoinen, niin enää tarvitaan valtiotukea. Tässä on taakanjako myös ehtona, eli että yritys itsekin osallistuu rakennuudistuksen kustantamiseen ja että vääristymiin puututaan. Jos rakennussuunnitelma, joka saadaan jäsenvaltiolta ja joka laaditaan yrityksen kanssa, jos se voidaan hyväksyä ja olla sen kannalla, niin sitten me sen hyväksymme ja saadaan lopullinen päätös. Me emme itse laadi uudistussuunnitelmia. Eli tietysti meissä on vähän outoa, jos annetaan teille meiltä uudistussuunnitelma ja sitten te viette meidät oikeuteen tämän takia. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, koska tämä juttu on vielä vireillä. Ja sitten lopuksi, mutta ei kuitenkaan vähemmän tärkeänä, puhuitte tästä aikaisesta maksuasiasta. En nyt tähän haluaisi paneuta, koska sekin liittyy tähän mainittuun oikeusjuttuun, mutta me olemme aina tehneet selväksi, että komissio aina kannattaa aikaista takaisinmaksua, että valtio saa rahaa takaisin mahdollisimman nopeasti. Tämä on tärkeää, jotta päästään eroon kaikista valtion tuesta. Tämä on ollut meidän kantamme myös ING-yhteydessä tärkeää tässä on se, että myös takaisinmaksuehdot ovat oikeanlaisia. Jos minä olen jollekin velkaa ja päätetään, että minun pitää maksaa tietty hinta siitä, että olen raha lainannut, jos minä maksan takaisin aikaisemmin, enkä sitten halua kuitenkaan tätä hintaa sitä maksaa, niin tämä on ongelmallista. Tämä on nyt selvä ongelma. mitä tulee näihin lopumiseen, niin tässä meillä on sellaiset erityiset kriisisäännöt, jotka on tiedonannossa ilmoitettu. Ne antavat paljon pidemmän luovutusajan. Ne ovat käynnissä. Monta sellaista on käynnissä, mikä niissä ei ole rahan veroista. On kuitenkin mun mielestä silloin, kun yritys sanoo, että ne ovat kannattavia, mutta näin ei kuitenkaan ole. Eli tässä kyllä kohta totuuden hetki koittaa. Me olemme pyrkineet siihen, että luovutukset toimisivat niin, että niillä todella puututtaisiin siihen ongelmaan, johon tarvitsisi puuttua, jos tarvitaan luopumista siksi, että on ollut elinkelvotonta toimintaa ja tässä tapauksessa tämä yritys pitää myydä, jos luovutus tarvitaan, jotta maksaisiin takaisin valtiolle aikaisemmin tai jotta voidaan puuttua kilpailun vääristymiin, tämä on sitten eri asia. Monessa tapauksessa tämä on mahdollisesti sen, että kilpailijat pääsivät sellaisille markkinoille, joilla tämä yritys pystyy pysymään, koska se sai apua. Ja sitten tämä avoimuus, jonka herra Carlton mainitsi, no me julkaisimme kaikki päätöksemme mahdollisimman nopeasti me olemme riippuvaisia toista osapuolesta, kun pitää sopia nämä julkaistavat tekstit, koska siihen liittyy myös liikesalaisuuksia. Pitää tehdä päätös siitä, mitä voidaan julkistaa. Komission aika avoin siltä osin, mitä teemme, mitä ei. Ja varmasti meidän me löytyy kaikki tarvittavat tiedot. Ja sitten vielä loppukommentti tähän kahteen prosenttiin liittyen – ja tasapuoliseen kohteluun. Teidän pitää muistaa, miksi tämä 2 prosentin raja asetettiin. Nämä 2 prosenttia olivat ikään kuin turva satama, jolloin ei tarvittu rakenneuudistussuunnitelmia. No, tämä johtui siitä, että 2008 lopulla oli vaikeuksia antaa luottoa reaalitaloudelle. Oli pankkeja, jotka olivat vakavaraisia, ne eivät kuitenkaan halunneet eh, luottaa näitä yrityksiä, koska eh, ne pelkäsivät, että silloin ne pystyisi pääomavaatimuksia täyttämään. Eli jos halutaan, että annetaan lainaa rallitaloudelle, mutta kuitenkin on eh, hyvin tiukkoja vakavaraisuussääntöjä, niin on hyvin vaikea päästä riskistä yli. Ja siksi tämä 2 prosenttia sinne laitettiin, mutta voidaan havaita, että tämä ei ole enää niin ongelmista tämä rallitalouden noudattaminen ja siksi juuri nyt voidaan lähteä muuttamaan näitä sääntöjä. Tässä ei lähdetä siis kohtelemaan eri tavoin niitä pankkeja, jotka ovat aikaisemmin saaneet tukea, vaan tilanne on muuttunut, siksi pitää muuttaa myös toimintatapoja. Kiitos. Kiitoksia tästä selityksestä. Nyt pyydän kutakin paneelistia vielä vetämään lankoja yhteen, jos haluavat pari minuuttia ihan mistä tahansa aiheesta. Emme nyt enää halua erityisiin yksityiskohtiin mennä ehkä tästä rakenneuudistuksesta ja muusta. Voidaan sanoa, että ehkä on ihan oikeus ja kohtuus, että yritys voi hakea muutosta, jos suunnitelmat eivät välttämättä ole menneet niin kuin oli odotettu. Uskon, että useampi kuin yksi pankki on tällaisissa oloissa – No, nähtäväksi jää, kuka nyt on oikeassa. Ei pitäisi kuitenkaan jäädä sellaisen tunteena alle, että näin ei saisi tehdä. No, jos aloitan Carltonista ja sitten siirrytään tällä tavalla oikealta vasemmalle. Jos ette halua sanoa mitään, niin ne ei tarvitse millään muotoa, mutta jos haluatte jotain lankoja vedellä yhteen, niin siitä vain. Yksi tai kaksi, ja minä puhun yhdestä asiasta, no, mitä olen kuullut nyt tässä paneelissa. Eh, paneelin ja myös parlamentin jäseniltä on pissiä kiinnostusta ja halua saada eh, enemmän selvyyttä ja läpinäkyvyyttä komission tasolla, ei yksittäisistä päätöksistä ja siitä, mitkä ne elementit päätöksen takana olivat, vaan pikemminkin siitä, miten on, ovat, ovat sopusuunnassa keskenään, jotta saataisiin luotua luottamusta tähän järjestelmään ja miten, miten komissio ylipäätään päätynyt tähän ratkaisuihin. Niin kuin sanoin, tämä oli valtava tehtävä tämän kriisin aikana analysoida näitä olosuhteita kaikissa jäsenvaltioissa ja eri pankeissa ja ja siinä kuitenkin päästiin yksittäis- yksilöllisiin päätöksiin yksilöllisissä tapauksissa. On hyvin haasteellinen, mutta läpinäkyviä päätöksiä. Yes, I want, just want to make a... Yksi yleisluonteisempi huomio. Olen yhtä mieltä siitä, että ei pitäisi porautua yksityiskohtiin. Me olemme nyt täällä Brysselissä enkä Lukse, emmekä Luxemburgissa ja olen tyytyväinen siihen, että tuette Euroopan kansalaisen oikeutta tehdä vetoomus No, yleinen huomioni. Pankithan ovat menettäneet monien sidosryhmien luottamuksen kriisin vuoksi. Ja pankkitoiminnassahan on kyse nimenomaan luottamuksesta. Jos ei ole luottamusta, jos työntekijät, osakkeen omistajat ja asiakkaat eivät luota, niin ongelmia tulee. Joten suurin haaste, kun riskienhallintaa ja pääomia, pääomapäätöksiä tehdään, niin kaikkein tärkeintä on palauttaa investoijien, työntekijöiden, ylipäänsä yhteiskunnan luottamuspankkeihin. Tämä on ihan tärkeä asia mainita täälläkin. Niin ikään olen yhtä mieltä sen väitteen kanssa, jonka komission edustaja esitti, eli että veronmaksajan ei tulisi maksaa viuluja, jos riskejä on otettu liikaa tai hallinto on ollut huonoa juuri sen vuoksi niiden järjestelyiden myötä, joita olemme tehneet, niin on sovittu tietystä palautusmäärästä. 5 miljardia olemme jo, sitä 15 prosenttia olemme jo maksaneet takaisin, joten minun, meidän mielestämme tämä on ihan reilu peli. Tässä olivat, oli kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitos. I, I just wanted to point to, to... Haluaisin vain mainita, että kuten jo sanoin, suurin osa toimista, joilla pyritään palauttamaan kilpailu, löytyvät komission tiedonannoista. Tärkeää on vain se, että kaikki suunnitellaan kunnolla. Minusta on hyvin vaikeaa saada käsiksi hyvää tasapainoa näiden eri aspektien välille. Miten saadaan kilpailu toimimaan ja pitämään toisaalta hengissä elinkelpoinen laitos. Kaikki tämä löytyy kuitenkin komission tiedonannostakin. Siellä sanotaan, että tietyn ajan kuluttua pitää tutkia yrityksen elinkelpoisuus, jotta voidaan päättää, kannattaako sille antaa lisää apua. Ymmärrän, että tähän liittyy kaikenlaisia asioita ja ongelmaan on hankea, hankala paneutua, mutta me ymmärrämme, että yrityksenä, joka on mukana tässä uudelleen rakenneuudistuksessa me tarvitsemme todellakin samanlaiset toimintamahdollisuudet itsellemme jatkossakin. Kiitos kun Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Näin saamme päätökseen tämän seminaarin. Haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita ja edustajia. Haluaisin vielä kertoa teille, että osa näistä esitysteksteistä on saatavilla. Ne on myös verkkosivuilla. Muita vielä päivitetään lisähuomioin. Kiitämme kaikkia panelisteja, jos haluatte vielä näitä päivitettyjä versioita, tai jos komio haluaa joitain versioita edustajille saattaa käyttöön, niin se olisi oikein mukavaa. No, eipä tässä vielä kaikki. Meillä on vielä yksi asia esityslistallamme, mutta ensin saattelen panelistit pois tästä salista. Okay, now the final... No niin, sitten viimeinen aiheemme esityslistalla on kohta numero 12, ei kun ei olekaan, ei kun onkin. Se on nimittäin ehdotus valtion tueksi kilpailukyvyttömien kiili, kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi. Rapkai ei valitettavasti ole paikalla. Tämä ilmeni vasta sen jälkeen, kun esityslista oli hyväksytty, joten tämä asia on vielä esityslistalle, mikä tarkoittaa sitä, että jos joku haluaa käyttää puheenvuoron tästä aiheesta, voi niin tehdä. Mutta mitään johdantoa tähän ei kuulla rapkeilta. Rapkailta. Eikä hän ole myöskään uskonut tätä tehtävää kenellekään muullekaan. Filip, jos haluat käyttää puheenvuoron, voit puhua. Kukaan ei ehkä kuuntele. No, haluaako joku muu puhua? kaikki ovat jo lähdössä, lähdössä pois. No, en minä tässä nyt aio tuulimyllyjä vastaan taistella. No, joka tapauksessa meillä on takaraja tarkistuksille 11. lokakuuta. Käsittelemme niitä 26. lokakuuta. Äänestämme valiokunnassa 9. marraskuuta ja täysistuntoon marraskuun kakkosessa. Jos joku täällä miettii, että miksi tällä tavalla toimittiin, niin se johtuu siitä, että me kävimme keskustelua tästä mietinnöstä ilman, että se oli käännetty. Ja siksi pistimme sen uudestaan tähän esityslistalle, kun käännökset oli saatu, mutta oikeastaan kaikki, aika paljon tästä on jo sanottu. Joten jäsenet varmasti ovat aika perillä ää, äh, asiasta ja voivat tarkistuksia esittää. Muita asioita ei ole. Seuraavan kokouksen aika maanantai 12. lokakuuta Strasburgin kaupungissa ja nyt lopetan kokouksen. Kiitoksia kaikille.